Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikki. Voimme, voimme pikkuhiljaa aloittaa aamun ensimmäisellä aiheella. Tervetuloa toiseksi, toiseksi kokouspäiväksi kaikki sekä tänne paikan päälle että sinne kuvaruutujen ja kuulokkeiden ääreen maailmalla. Kaikilla varmaan on äänestyskortit mukana. Meillä on pitkän lentä äänestyssessio tuossa luva, luvassa – kymmentä varttia vaille kymmenen heti, kun edustaja Koratsa Pildin mietintö on käsitelty. Muita ilmoitusasioita ei ole, että mennään suoraan esittelijän Koratsa mm, mm, Pildin esitykseen. Rapkai on, on ja Lockegaard ja Ryyläkään ei näy vielä olevan, mutta minä olen siellä varjojen varjona. Eli ja Euroopan komissiokin. Tervetuloa sieltä, hyvät rouvat ja herrat. Nikita Stampa ja niinpä. Äh, François Fonseen piti olla paikalla, mutta välitettävästi hän ei päässyt paikalle. Lähetti minulle sitä koskevan pienen viestinkin. No niin, pidemmittä puheitta. Edustaja Kratsa Bild nyt sitten puhuu esity- tarkistuksista ja kompromissitarkistuksistaan palveluiden sisämarkkinoista. Olkaa hyvä. Um, for the first I would like to really say how glad... Kiitos. Haluaisin sanoa siitä, miten, miten iloinen olin 132 tarkistuksesta ja nyt tästä työstä kompromissitarkistuksista. Hyvä kokous oli varjoesittelyiden kanssa. Olen kiitollinen kommenteista, joita sain myöhemmin ja suuresta osallistumisasteista. Olen luottavainen, että voimme saavuttaa vieläkin enemmän kompromissitarkistuksia ja odotan innolla kuulevani enemmän varjosittelyiltä ja muilta tänään. Halusin vain kertoa siitä, mistä mietinnössä on kyse. Mielestäni kasvusta ja työpaikoista, eli jatketaan rakentavaa yhteistyötä. Ollaan keskittyneitä ja kurinalaisia, koska kaikkia sisämarkkinoiden ongelmia tässä mietinnössä voidaan ratkaista. Tässä on kyse palveluista. Vastaisin kahteen tärkeään yleisen kommenttiin varjosittelijältä. Ensinnäkin se, että ollaan ehkä liian kunnianhimoisia ja yliarvioidaan palveludirektiivin mahdollisuudet. Mielestäni emme ole olleet 2006 liian kunnianhimoisia, mutta jäsenvaltiot ovat olleet toimenpanossa liian minimalistisia. Mielestäni meidän tehtävämme ei ole sopeutua alimpaan standardiin, vaan mieluumminkin lisätä painetta niitä kohtaan, jotka ovat toimintanosta vastuussa, koska komissio on selkeä sanainen arviossaan. 330 miljardia euroa on tämä potentiaali, oliko siinä nyt sitten miljardin enemmän tai vähemmän, niin siitä voidaan tietysti keskustella, mutta se on kuitenkin niin suuri osa BKTstä, ja se tulisi ilman veronmaksajien rahojen käyttämistä. Ja vielä kriisiaikana niin on se kuitenkin sen arvoista ottaa vastuu parlamenttina ja todellakin lisätä painetta jäsenvaltiota kohtaan. Sen vuoksi mielestäni keskittyminen ja ydin koko jutussa on se, miten jäsenvaltiot tulkitsevat artikloita 15 ja 16. Heillä on siinä tulkinnanvaraa ja jos tähän äh, ylimääräisten säännösten äh, ja mukaan ottamisiden niin tulkitsemisen oman etuun nimissä, eli gold platingin, jos siitä päästä eroon, niin se on huono juttu. Eli ei tässä yliarvioida palveludirektiiviä, ei sitä että rajoitettaisiin jäsenvaltioiden ihan legitiimiä oikeutta säännellä markkinointia ja säätää lakia. Kyse on säännöistä, joita ja sääntelystä, joita käytetään muiden maiden palveluntarjoajien estämiseen ilman, että se olisi julkistautua vastaan. Siihen keskitymme ja sen vuoksi mielelläni sanon, että teemme läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa, sekä neuvosto että me vaadimme mietinnössä että komissio menee askeleen pidemmälle kuin neuvoston työryhmä. Kyseessä on sisäinen prosessi, jossa komissio sanoo, mitä ei ole toimeenpantu, mutta sitten jäsenvaltiot panevat sen vain merkille. Meidän roolimme on avata keskustelua, julkista keskustelua, saada Euroopan ihmiset tietämään, miten, mitkä kustannukset sillä ovat, kun ne toimeenpanna, menetetään työpaikkojen potentiaalinen luominen. Ja tässä mielessä komission täytyy ohjata jäsenvaltioita artikloiden 15 ja 16 tulkinnassa ja pyydämme komissiota myös kertomaan meille tarkemmin, missä toimeenpano on toteutunut, mutta ei täysin eikä asianmukaisesti. Sen vuoksi kollegat, minulle ovat tärkeä asia ero pakottamisen ja toimeenpanon välillä. Enforcement nyt puhutaankin sitten inf- enforcement-asiasta näin monen vuosien aikaan, kun palveludirektiivi ei ole asianmukaisesti pantu täytäntöön. Sen vuoksi keskitymme poliittisessa mielessä vahvasti tähän nollatoleranssipolitiikkaan, jota komissio nyt ajaa. Toivomme, että että neuvostossa palveludirektiivi on agendalla edelleen ja se täytyy pitää korkeammalla poliittisella tasolla niin kauan kuin asian käsittely vaatii. Se on sitten syksyllä ja toivon, että komissio antaa selvät viitteet siitä, että missä kohden jäsenvaltiot eivät täytäntöönpane sitä täysin, eikä mitään kaksoistandardeja täydy olla olemassa. Jos pysymme keskittyneinä ja korinalaisina ja olemme yhtenäisiä, voimme olla merkittävässä osassa antamaan viesti esivaltioille, että olemme hyvin vakavissamme siitä, että heidät saadaan tilivelvollisiksi. Ja jos tarpeen, niin nimetään ja asetetaan häpeään. Liettuan puheenjohtajavaltion kanssa tehdään siinä hyvää yhteistyötä, kontakteja on jo. Sitten toinen asia, joka on tullut esille kollegoilta, se, että ei avata palveludirektiiviä. Kun, sanot, kun minä olen sanonut, että haluan laajentaa sitä, niin että se toimii myös tulevaisuudessa. Emme halua avata uudelleen lainsäädäntöprosessia, se aiheuttaisi vastakkaisia vaikutuksia, kun haluamme nopeuttaa toimeenpanoa. Mutta 2006 jälkeen on tullut digitaalinen vallankumous, emmekä voi kieltää sitä, etteivätkö palvelut olisi täysin erilaisia mobiili- ja internetmahdollisuuksien vuosiosta. Maksut esimerkiksi. Pieni kortti, joka laitetaan puhelimeen, ja tällä voidaan harjoittaa liiketoimintaa. Kaikki maksut voi vaan tehdä ihan missä vain. Jumalan selänkin takana, ihan pienellä kortilla, joka laitetaan puhelimeen. Tällaista ei ollut 2006. Täytyy olla hyvin kunnianhimoisia siinä, että avaudutaan kaikille sektoreille. Meillä on naisia, joilla on valtavia mahdollisuuksia alkaa yrittäjiksi sen ansiosta, mitä on tapahtumassa. Voidaan avata päivähoitokeskus lapsille. Rajat ylittävästikin enkä näe mitään syytä, miksi pitäisi rajoittaa soveltamisalaa niin ettei anneta koko hyvinvointisektorin, joka jo tarjoaa valtavia mahdollisuuksia työpaikkojen ja kasvun mielessä, ettei se voisi olla mukana. Tässä vaiheessa tämän verran odotan todellakin innokkaasti, että kuulen kollegoilta, mitä teillä on sanottavana. Logistinen asia. Päivitetty versio lähetetään teille viikon aikana. Otetaan siihen teidän ehdotuksenne mukaan tältä päivältä tai mitkä tahansa muut ehdotukset, joita mahdollisesti lähetätte. Myöskin viittaamme selvemmin tuomioistuimen oikeustapaukseen ja 8-9. heinäkuuta valiokuntaviikolla äänestämme ja sitten syyskuussa täysistunnossa odotan kovasti kommentteja ja hyvää yhteistyötä. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Te olette innokkaasti tätä asiaa vieneet eteenpäin. Sitten mm, varjoesittelijöiltä muilta. Uh, edustaja Rakti ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Anna-Mariaa ja sihteeristöä tässä valiokunnassa. Hyväksyitte, että tämä asia otetaan ensimmäiseksi esityslistalle tänään minun pyynnöstäni, joten suuret kiitokset siitä. Viime viikkoina meillä on ollut useita kokouksia varjoesittelijöiden kesken ja ne ovat olleet hyvin hyödyllisiä ja työtä on saatu menemään eteenpäin. Tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista, joita Anna-Maria on tehnyt, lähetimme jo kirjallisesti huomiomme, joten nyt haluaisin esittää vain seuraavat huomiot. Ensinnäkin omilla tarkistuksilla me pyrimme vahvistamaan tiettyjä osia tässä mietinnössä, esimerkiksi kuluttajien oikeuksia ja työoikeuden noudattamista – Mekin tietenkin toivomme, että, että direktiiviä toteutetaan tiukasti, mutta emme haluaisi, että jokainen kansalainen, kansallinen ominaispiirre toimisi tekosyynä sille, että ei sovellettaisi tai jopa rikottaisiin direktiivin tekstiä, varsinkin mikäli kyseessä on sellainen kansallinen ominaispiirre, joka on jo huomioitu direktiivissä ja Euroopan oikeuskäytännössä tarkistuksista. Kannatamme useita esittelijän ehdotuksia, mutta joissakin asioissa olemme hyvin lähellä kannoissamme, mutta joitakin muutoksia vielä olisi tehtävä. Esimerkiksi kohta kaksi. Meille on aivan välttämätöntä todeta, että 2,6 prosenttia prosentin kasvu tai kasvu siihen määrään asti olisi jo varsin kunnianhimoinen, jos direktiiviä toteutettaisiin tiukasti. SSD ryhmässä on <coughs> tiettyjä keskeisiä kysymyksiä, Haluaisimme, että palveludirektiiviä tulkittaisiin mahdollisimman laajasti. Anna-Maria kuitenkin esitti omat perustelunsa ja kiitän häntä siitä. Mutta meidän ryhmällämme tässä mietinnössä on tulkinta ongelmia laajempia löysempi direktiivin tulkinta saattaa lisätä epävarmuutta, varsinkin kun ajatellaan jäsenvaltioiden ja kansalaisten velvoitteita. Olen myös sitä mieltä, että ei pitäisi unohtaa sitä, että neuvottelut tämän direktiivin ympärillä ovat olleet hyvin tiukkoja ja tiiviitä. Siksi mielestäni olisi poistettava kaikki viittaukset laajaan direktiivin tulkintaan – välikertomuksessahan todetaan, mikä toimii, mikä ei toimi, ja näin pyritään korjaamaan ne kohdat, jotka eivät toimi. Tämä siis direktiivin tarkistamisesta. Sitten haluaisin kiinnittää huomioon tarkistuksen 38. Se koskee palvelumarkkinoiden avaamista terveydenhuoltoalalle. Maria Anna-Maria kertoi tässä perustelunsa. Tämä on meille hyvin tärkeä kohta. Direktiivin artiklassa 2 hyväksytään terveydenhuoltopalvelut lasten, vanhusten ja kodittomien hoidon osalta. Toisaalta direktiivissä ei mainita niitä ehtoja, joita jäsenvaltioissa on, ja joiden kautta varmistetaan, että nämä sosiaaliturvan terveydenhuoltopalvelut toimivat edunsaajien edun mukaisesti ja julkisen edun mukaisesti. Meidän mielestämme ei ole järkevää laajentaa direktiivin soveltamisalaa muille sektoreille kuin ne, jotka on mainittu soveltamisalassa, varsinkaan er-, arka luontoisille aloille, kuten sosiaaliturva ja terveys terveydenhuoltopalvelujen alalle. En tämän enempää tässä sano, mutta olemme voimia jatkamaan keskustelua esittelijöiden kanssa ja haluaisin kiittää Anna-Mariaa ja sihteeristä ja muita, jotka ovat tässä tehneet työtä. Oh, thank you very much. Kiitos tästä, Sofia. Eh, eh, eh, Edo Hartsmakakis puhuu Lokkikanin puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Koratsapild, koska Lokikard ei päässyt paikalle. Tänään aion esittää hänen näkemyksensä tästä koko asiakokonaisuudesta. Ensinnäkin Lokikard kiittää Koratsapildia tehdystä työstä kompromissimuutosehdotusten sorvamisessa. Ne aika paljon ovat aika, aika paljon kuvastavat sitä, mitä näissä varsinaisissa perusmuutosehdotuksissa ahjettiin takaa. Työ on ollut kova ja kompromissit oikean osuvia palveludirektiivi on edelleenkin aika lailla kuuma peruna. Äh, ja tässä tämä väliaikaraporttia äh, käytetään nyt avaamaan monia sellaisia seikkoja, joita palveludirektiivissä otettiin esille. Lökegaardin mielestä nämä monet muutosehdotukset ovat hiukan yli ja ohi mietinnön perusasian meneviä mutta loppujen lopuksi pitäisi olla tyytyväisiä palveludirektiivissä saavutettuja, pyyty, saavutetusta uudistuksista, eikä taas avata kaikkia aiheita keskustelulle. Ja kannattaisi kenties sitten ala, alakohtaisesti lähestyä näitä vapauttamishankkeita. Tässä on tarkoitus nyt saada kaikki voimavarat käyttöön, mitä palvelujen vapauttamiseen tulee. Lökkegaard haluaa Siis ottaa seurat asiat, jotka jo aiemminkin ovat esillä. Eli että äh, länsimaita pitää painostaa entisestään, jotta äh, äh, palveludirektiiviä sovellettaisiin ihan ilman mitään rikkomus, rikko, minkälaisten rikkomusten sietämistä. Blocker ehdottaa ja korostaa sitä, että tällaiset yleisen, yleisiä intressejä käytetään verukkeena olla täytäntöönpanematta direktiivin määräyksiä. Ja kolmannekseen meidän pitäisi löytää käytännönläheinen ja toimiva ratkaisu, mitä tulee artiklaa 22, eli syrjimättömyysmääräyksiä. Lökkikaard odottaa tuonnempana komissiolta vielä selventäviä ehdotuksia tästä ja toteaa, että hän Lökegaard toteaa, että nämä yleinen näkemys kuvastuu hyvin näissä kompromisseissa johtaneet hyvään lopputulokseen. Edustaja Ryyle varmaankin seuraavana. Vielen Dank. Auch wir... Kiitos, mekin tuemme esittelijää ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä. Mikä meille on tärkeää, ihan nopeana yhteenvetona, on se kohta, jossa halutaan, että jo saavutettua arvostetaan eikä kritisoida huonoa toimeenpanoa. Täytyy myös rohkaista ja ottaa huomioon se, mitä on jo saavutettu. Varoitamme myös siitä, että kun ajatellaan palveludirektiivin vaikutuksia, että näitä yliarvioitaisiin. Oli tietysti sen puolesta, että äh, niitä sovelletaan tiukasti ja sen vuoksi tuemme äh, kompromissitarkoituksia, joissa vaaditaan jäsenvaltioita parantamaan toimenpanoa, Olemme kuitenkin sitä mieltä, että on välttämätöntä, että on tarpeeksi oikeusvarmuutta ja se tarkoittaa sitä, että soveltamisalaa direktiivissä ei tarvitse laajentaa takaven kautta. Se, mistä direktiivissä on suljettu ulos, niin se pitää edelleen olla suljettu, eli kompromissi, saavutettua kompromissia ei täytyy asettaa kyseenalaiseksi. Muuten odotamme hyvää yhteistyötä myös tulevaisuudessa yksi huomio ehkä vielä, mutta esittelijä siitä jo kertoikin. On joitakin outoja ehdotuksia Kompromisseissa 11 ja 12 ne tulevat esille ja valiokunnan jäseniä vaaditaan tässä kyllä standardisointia äh, ammattikoulutuksen alalla voin vain nyt viitata siihen, että olemme juuri päässeet kompromissiin ja neuvottelutkin päättäneet vastavuoroisesta ammattipätevyyksien tunnustamisesta Siinä on mielestäni saavutettu paljon ja sen vuoksi nyt ei pitäisi tällä alalla myöskin palveludirektiivissä lähteä sille tielle. Toinen lainsäädäntö on siitä vastuussa, mutta Korassa piltämään tietää ja odotan hänen eh, muutoksia näihin tältä osin kompromissitarkistuksiin. Yes, thank you very much. Kiitos tästä. Jos minä nyt sitten sanustaudun tähän varjoesittelijän rooliin, niin kun aiemminkin olin alunperäisenkin ähm, äh, palveludirektiivin varjostelijana. Tämä on minulle läheinen asia. Haluan Anna-Maria Koratsa-Bildia aivan alkuun äh, äh, kiittää, että hän on vähän tuorein silmin tätä katsonut, koska hän ei ollut alkuperäisessä tiimissä meinää ja Ryyle ja kumppanit olimme siinä alunperinkin mukana ehkä kiukan Ähm, äh, sopeutuneet totuudelle. Tässä saatiin uutta äh, perspektiiviä, tämmöistä kaupallista ulottuvuutta koko tähän keskusteluun mukaan, että tätä kautta palveludirektiivi saattaisi saavuttaa äh, parempia tuloksia. Olen Haide Ryölen kanssa yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi eh, ammatin pätevyyden puolesta tunnustamisesta. On hyvä myöskin sitten sitä yrittää täytäntöönpanna tehokkaammin. Koratsa Pilhän sitä tässä on peräänkuuluttanutkin ja Ryyläkin tehnyt siihen muutosetyksiä siihen sitä tarkoista varten. Eihän palveludirektiivi mitään omaa elämänsä, irrallista elämänsä elää, vaan se on osana ää, eh, sellaista kokonaista pakettia, jonka tarkoituksena on sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Toki palveludirektiivi tässä on avainasemassa monellakin tavoin koska tässä on kysymys ammattitaitoisten ihmisten ja liikkeenharjoittajien toiminnan vapauttaminen, mahdollistaminen myöskin naapurimaissa ja toimintaa harjoittaa myöskin rajat ylittävällä tavalla näiden ammattien sääntely on nimenomaan saanut tämän yleisenkin, suuren yleisenkin kiinnostuksen asian havahtumaan ja siksi meidän pitää tätä säännellä tehokkaasti ja siitä lähestymistapa on ollut aika myönteinen. Kuitenkin yksi avainkysymyksistä ja kynnyskysymyksistä on mm, hallintojen välinen yhteistyö, koska kysymys ei ole pelkästään tietojärjestelmistä, vaan myös kyky siitä, että toimivaltaiset viranomaiset, jotka haluavat rekisteröidä uuden toiminnan tai uuden firman tai yrityksen, täytyy sujua, sen täytyy sujua mutkattomasti. Emme ihan tarkkaan vielä tiedä, miten se sitten jatkossa toimiikaan. Komissio sitä pyrkii selvittämään. Ja ymmärtääkseni, myöskin, kom, ymmärtääkseni komissio myöskin parhaillaan toteuttaa tällaisia alakohtaisia selvityksiä. Varmaan sitten kuullaan siitä lähemmin, kun meidän me kommentoivat. Eli tässä on tukku tärkeitä esille otettavia asioita. Ja toinen seikka, joka tässä valiokunnassa on ollut usein esille, on kuluttajien Eh, rooli ja kuluttajien eh, eh, alkuperämaa mm, käsitteen selventäminen, koska välttämättä ei tällaista vaatimusta unionissa ole, että tällaisia toimituksia rajan ylittävällä tavalla perustelemaan sen lähemmin. Mutta se on kyllä tulossa, ja nyt että kuluttajat ovat, ovat kyllä tässä asiassa aina innokkaina olleet myös niin ikään myöskin tämän talon sisällä lopparit ovat olleet aktiivisia Siihenkin on tehty tietynlaisia muutosehdotuksia. Sitten ihan vielä lopuksi haluaisin äh, äh, paho, pahoitella tämän, tämän tietoisuuden puuttumista äh, oikeuksista ja velvollisuuksista. Monet palveluyrittäjät eivät ollenkaan ole perillä, että tätä nykyään heidän on paljon helpompi kuin aikaisemmin lähteä toimimaan naapurimaahan tai muihin unionimaihin. Se on erittäin tärkeää Euroopan talouden kehittymisen kannalta. Esimerkiksi business bisnesyhteydet äh, ovat hyvinkin ö, äh, hyvällä pohjalla tässä uudessa ehdotuksessa, koska tällä tavalla voidaan sitten siirtää uusia, uutta osaamista ja ammattitaitoa ja intoakin äh, ammatin harjoittajien sisällä maasta toiseen molempiin suuntiin rajojen yli. Mutta tämä asiantuntemuksen toimit, mukaan ottaminen esimerkiksi IT-sektorilla, rakennusteollisuudessa, missä, missä tahansa valmistavassa teollisuudessa on hyvin tunnustettu yhdeksi oma avainkysymykseksi eurooppalaisen talouden elvyttämisessä ja piristämisessä. Eli se, me haluamme DG-yrityksen ja teollisuuspolitiikan edusta, kollegoja ottamaan tätä asiaa enemmän omakseen, koska sillä tavalla juuri on saat, mahdollista saada kilpailukykyyn ihan uutta puhtia ja minusta meidän nimenomaan kannattaa sitä painottaa. Eli eh, kasvupotentiaali palvelumarkkinoilla ei löydy sen sisäpuolelta tiettyjen palvelujen eh, tehostamisessa. Toki se on yksi eh, tehokkaimmista, voimakkaimmista vetureista kasvutaloudessa, mutta on siis siinä paljon laajempiakin ulottuvuuksia, kuten äsken juuri totesin. Näin kun asia, nämä jäsenmaat ovat tällaiseen yhteyspisteisiin investoineet, niin siinä on sitten tärkeää muistaa, että useimmat elinkeinoharjoittajat eivät näistä fasiliteeteista välttämättä mitään tiedä, eivätkä sitä, näin ollen sitä sitten pysty myöskään eteenpäin jäsenilleen viestimään. Eli tällaiset näitä, näissä yhteyspisteissä on tehty huomattavasti enemmän, tai se olisi mahdollista tehdä paljon enemmänkin näitä tiedustelua kuin tähän asti on tehty. Eli toki siis tämä investointi on paikallaan, mutta jäsenmaille pitäisi sitten toitottaa sitä, että tätä mahdollisuutta pitäisi markkinoida, tehdä tunnetuksi paremmin. Yritykset, yritykset lähtevät investoimaan hankkeisiinsa ja ovat tärväneet ison pinon rahaa ja unohtavat sitten kertoa kuluttajille, että tämmöinenkin olisi saatavilla. Eli siinä jää hanke tiehen näin. Nyt olemme kuulleet varjoesittelijöiden kannat. Halusiko salista joku muu vielä kommentoida? Herra Schwab, olkaa hyvä. Joku, joku muu vielä. Aikaahan on tässä jokunen minuutti ennen kuin lähdemme äänestämään. Mutta Schwab ensin. Äh, Kiitos puheenjohtaja. En puhu niin pitkään kuin, kuin mitä minulla nyt aikaa tietysti olisi 15 vaille asti. Se, mitä itse sanoitte, oli hyödyksi Iloitsen, että se Bild, kun ajatellaan tätä teemaa, joka on ihan ikivihreä monien jäsenten keskuudessa, mutta ei kovin eh, suosittu jäsenvaltioiden keskuudessa, hän yrittää sitä kuitenkin eteenpäin. Hän on viitannut siihen, että täytyy arvioida, tai Ryyle viittasi siihen, että täytyy arvioida oikeudenmukaisesti siitä, mitä on saavutettu ja mitä pitää vielä saavuttaa. Sen vuoksi, kun ajatellaan Tietysti selvityksiin täytyy suhtautua varovasti, mutta kun Open Europe Berlinin selvitys, siellä professori Volkemuut itse asiassa on, siellä tutkimuksessa kanssa sanotaan hyvin mielenkiintoisia tuloksia. Tulosten mukaan johdonmukainen EU-palveludirektiivin sääntöjen soveltaminen ja kun ajatellaan myös täyttä periaatetta, ei ole toteutunut rajat ylittävä palvelukauppa EU-ssa voisi nousta äh, kasvua valtavasti 0,8 prosenttia PKTstä, jotka palveludirektiivi on nyt jo tuonut, niin sen lisäksi 193 miljardia voitaisiin tuoda sen lisäksi. Eli ei puoltakaan ole vielä potentiaalista toteutettu, vähän enemmän kuin kolmasosa. Se tarkoittaa, että jos todellakin haluamme olla vakavissamme tällä alalla, niin eh, voisimme antaa panoksen talouden elpymiseen Euroopassa, voisimme ratkaista monia ongelmia, joita euron pelastajat huippukokouksissaan nyt yrittävät tehdä. Mielestäni on mielenkiintoista, että yhdistynyt kuningaskunta yhdessä 11 muun jäsenvaltion kanssa EU:ssa on lähtenyt aloitteeseen. Ruotsi taisi olla myös mukana että Euroopan sisämarkkinoilla täytyy päästä eteenpäin nopeasti. Ja Open Europein selvitys, ehkä se on vähän epäreilua, mutta se, siellä on laskettu, että mitä näiden allekirjoittajavaltioiden aloite toisi, jos 12 maata nyt sitten avaisivat omat palvelumarkkinansa ja tässä 147 miljardia vuodessa tuli tulokseksi äh, lisää tuloa. Eli nekin, jotka suhtautuvat varovasti tähän eurooppalaiseen aloitteeseen, niin voisivat itse avautua ja tuoda Euroopan sisämarkkinoille ja Eurooppaan suuria etuja. Kaiken kaikkiaan Ryyli on ihan oikeassa, että täytyy kunnioittaa tähän mennessä saavutettua ja sitä täytyy, siihen täytyy suhtautua positiivisesti, mutta samaan aikaan tietysti on paljon työtä ja työtä edessäkin. Jos todellakin haluan kaikki potentiaali käyttää eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Tietysti on myös oikeutettuja pelkoja joillakin ammattialoilla, joillakin jäsen, jossakin jäsenvaltiossa, mutta loppujen lopuksi mielestäni tässä taloustilanteessa, jossa nykyään ollaan, niin kaikki pitkällä aikavälillä hyötyisivät ja sen vuoksi on kovin hyödyllistä, mitä Rova Karatsabilt sanoi, a, vain kun haluamme viedä asiaa innokkaasti eteenpäin, voimme saavuttaa aikaan muutoksia. Toivon, että hänen omallisen mietintönsä on yksi askel tällä tiellä eteenpäin. Kiitoksia. Um, anybody else? Joku muu vielä? Siinä tapauksessa pyydän komissiolta jonkin kommentin ja kenties päivityksen tulossa olevista aloitteista sieltä päin. Kiitoksia puheenjohtaja. Please, for the commission. Please. So as uh, we had uh, already the... Meillähän on ollut jo mahdollisuus tästä puhua. Olemme oikein iloisia tästä aloitteesta ja keskustelusta, joka sitä on seurannut. Olemme todellakin vakuuttuneita siitä, että palveludirektiivin perusteellinen minen tuo muassaan merkittävää potentiaalia ja se edellyttää merkittävää poliittista tukea ja uskon, että tämä mietintö on merkittävä askel tähän suuntaan. Olemme tällä hetkellä vertaisarviointiharjoituksessa, Olet varmasti tietoisia siitä. Tämä on tärkeää työtä, jonka avulla voimme ymmärtää, kuinka jäsenvaltioissa ollaan täytäntöön panemassa direktiiviä ja erityisesti suhteellisuusperiaatetta. Sehän on tässäkin mietinnössä yksi tärkeä asia ja olemme todellakin sitä mieltä, että olisi vielä työstettävä lisää sitä asiaa. Ja siitä olemme nyt keskustelemassa jäsenvaltioiden kanssa. Olemme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että tuetaan lisävalistusta ja, ja yhtenäisten kontaktipisteiden, yhteispisteiden luomista korkean tason palvelutyöryhmä on hiljattain perustettu ja siellä kerta toisensa jälkeen. Liike-elämä toteaa, että tarvitaan lisää tietoa tilanteesta, oikeudellisista puitteista. Se on erittäin tärkeää liike-elämälle, jotta, se, jotta voidaan lähteä rajat ylittävään toimintaan. Olemme varmoja siitä, että tässä on yhteensopimus ongelmia. Jotkut jäsenvaltiot ovat paljon investoineet näihin yhteispisteisiin, toisaalta tarvitaan paljon tietoa liike-elämän taholta nyt on tärkeää saattaa tarjonta ja kysyntä yhteen. Tuemme vahvasti lisätyötä yhteispisteiden kehittämiseen. Nythän tiedetään, että on ohjekirja, joka on neuvostossa juuri laadittu ja uskomme, että se antaa vahvaa pohjaa edettä näiden toisen sukupolven yhteispiste järjestelmien kanssa. Meillä on myös Liettuan puheenjohtaja valtion kanssa tarkoitus työstää tätä yhteyspistekysymystä eteenpäin. Sitten artikla 20 todellakin tällä hetkellä työstämme ohje suuntaviivojen valmistelua. Haluamme saada aikaan hyvin käytännölliset ohjeet, jotka perustuvat myönteisille kokemuksille liikkeenharjoittajilta, kuluttaji, kuluttajilta, kuluttajajärjestöiltä hyvin merkittävä mekanismi artiklassa 20 on avoimuus. Ihmisten on oltava tietoisua, tietoisia hintaeroista. Tällä tavalla yritykset voivat hyväksyä mm, sisämarkkinaystävällisempää käytäntöä. Niin vielä yksi asia, tietenkin vuorovaikutus eri alueiden kanssa on tärkeää myös palveludirektiivien ja muiden lainsäädännön kanssa on tärkeää. Tiedättehän, että tiedonanto on tulossa ammattipätevyyksistä, ammattipätevyysdirektiivistä ja keskinäisestä arviointijärjestelmästä ja tuon tiedonannon kanssa komissio tulee antamaan äh, myös tästä osakkeenomistuksesta asiakirjan ja kertomuksen todella yhtä aikaa tuon edellä mainitun tiedonannon kanssa. Good. Well, thank you very much. Hyvä juttu. Tämä tuki, äh, tuen osoitus on aika hyvin ajoitettu ainakin. Varmaankin sitten äh, innostaa keskustelua täysistunnossa, sikäli kun sitten saamme näitä aiheita sinne vielä esille. No niin, edustaja Koratsa Bild, saatte äh, tässä tehdä äh, lopu, lopuyhteenvedon. Ja äänestys on luvassa 8.9. heinäkuuta. 9th July. Thank you, Mr. Chairman. I, I really would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluan todellakin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelyitä erityisesti hyvin rakentavista ja hyvistä kommenteista, jotka auttavat meitä eteenpäin yhdessä. Yksi kerrallaan, kyllä, täytyisi tunnustaa paremmin Rava Gepardin, herra Malcolm Harborin, Hanslikin ja muiden työ vuosien ajan, jotta pidetään asia esityslistalla ja paljon on tapahtunut. Mutta äh, nyt mielestäni lisäarvo on siinä, että rakennetaan sen verran, että on saavutettu ja mennään eteenpäin mieluummin kuin, että toistetaan samoja juttuja. Mutta todellakin paljon on saavutettu, se pitää tunnustaa. Ja olemme kiitollisia kaikille kollegoille, jotka ovat olleet mukana asiassa. Kiitos tarkoituksesta kuluttajista. Oli todellakin hyvä kuulumistilaisuus, jossa Euroopan kuluttajakeskuksen edustaja esitteli tapauksia matkustamisesta, jossa kuluttaja oli syrjitty kansallisuuden perusteella ja asuinpaikan perusteella ja tapaukset oli positiivisesti ratkaistu. Olen kovin kiitollinen ja tuen tarkistuksia kuluttajaulottuvuudesta palveludirektiivissä. Se on ihan tärkeämpää ja samaan aikaan, kuten Malcolm sanoi, niin eh, me voi täysin tukea velvoitetta myydä. Kuitenkin vielä vallitsevat markkinat, joissa on vapaat sopimussuhteet. Onko nyt sitten kunnianhimoinen oi, tavoite 1,6 prosentin kasvu PKT, mutta poliittinen viesti on joka tapauksessa, että on paljon käyttämätöntä potentiaalia luoda työpaikkoja ja kasvua ilman, että käytetään verorahoja. Onko, mikä se tarkka luku on, en, en nyt lähde argumentoimaan siitä. Mutta sanainen olisin siitä, että miten palveludirektiiviä tulkitaan. En pyri avaamaan uudelleen tai lisäämään uusia sektoreita tai millään tavalla avaamaan lainsäädäntömenettelyä. Se täytyy vain tulkita laajasti niin, että tuetaan sitä, että rajat ylittävää toimintaa tuetaan, joka on nyt jo tapahtumassakin. Ja mielelläni tietysti muotoilen sen niin, että tunnetetaan täysin artiklaa kaksi. On jo olemassa hyvinvointisektorilla palveluita, joita tarjotaan yli rajojen. Tätä ei pitäisi estää, jos siitä tulee uusia yrityksiä, työpaikkoja, mahdollisuuksia naisille saada työpaikkoja. Ja olen kyllä sitä mieltä myös, että jos ei tukea innovointia, niin ei nyt ainakaan estää niitä ja mobiili- ja digitaalivallankumous, toistan sen, muuttaa koko sitä tapaa, jolla myymme tuotteita ja palveluita, ja kuten Malcolm sanoi oikein hyvin, yhdessä. Ei niin, että teollisuus olisi palveluita vastaan tai toisinpäin. Tulevaisuuden toimintatapataloudessa on integroitu, ja palveludirektiivi ja palvelusektori ovat osa sitä, miten sisämarkkinat saadaan vietyä päätökseen ja kiitos kun Ryyle mainitsi, niin yhteistyö direktiivin kanssa, joka käsittelee ammattipätevyyksiä, on hyvin tärkeää. Kollega on pyydetty selventämään terminologiaa ja on, onkin hyvin tärkeää, että helpotamme keskinäistä peliä lainsäädäntöjen välillä ja vältetään harmaita alueita. Ja tässä mielessä tämä kohta otetaankin todella mukaan, niin kuin olimme aiemmin jo keskustelleet. Kiitos Aldi-kollegaa ja kollegoita tuosta ja siitä, että muistutitte meitä, että julkinen etu on tässä ytimessä ja olen iloinen siitä, että komissio on valmistelemassa konkreettisia käytännöllisiä suuntaviivoja ja ohjeita jäsenvaltioille. Tässä mielessä. Sitten se asia, jonka Anders Schwab otti esille, Open Europe-instituutin äh, selvitys. Tämä on tärkeä hälytyskello meille, koska keskustelu jäsenvaltiossa tällä hetkellä koskee sitä, että miten harjoitetaan tiivistettyä yhteistyötä. Siellä on hyvin vakava mahdollisuus, että jotkut jäsenvaltiot tuntevat, että he haluavat mennä eteenpäin, koska hyödyt, jotka he menettävät kasvaneet työpaikkojen mielessä, ovat liian suuret, että voisi odottaa muita. Mielestäni parlamentilla onkin velvollisuus pitää Eurooppaa yhtenäisenä, 27 plus 1 osoittaa hyödyt integroiduista yhteisistä yhtenäismarkkinoista. Jos 12 jäsenvaltiota lähtee tiivistettyyn yhteistyöhön, niin sirpaloituminen lisääntyy. Se lisää vaaraa kahden nopeuden Euroopasta ja myöskin taloudellisista eroista. Ja se onkin yksi suuri riski Euroopassa, joten tehdäkseni yhteenvetoa. Tässä täytyy maksimoida taloudelliset hyödyt, tarkastella erityisiä sektoreita vertausarvioinnein, että missä eurooppalaisilta kansalaisilta riistetään mahdollisuus saada työpaikkoja. Malcolm otti esille tiedotuksen ja valistuksen, se onkin hyvin tärkeä asia. Pidän hyvänä kohtaa toisen sukupolven yhteyspisteistä. Ja neuvostohan asian hyväksyikin juuri, ja meidän todellakin täytyy tehdä työtä, jotta voimme lisätä tietoisuutta solvit yhteispisteestä, mutta myöskin sisämarkkinoiden tietojärjestelmästä. Se voisi olla osa myös sisämarkkinaviikkoa ja muita toimia, joita meillä on komission kanssa, jotta voimme lisätä tietoisuutta mahdollisuuksista yrityksille toimia ja sijoittautua toisiin jäsenvaltioihin ja kuluttajille siitä, miten he voivat hyötyä koko yhteismarkkinoista. Puheenjohtaja, nyt kun kompromissitarkistuksia käsitellään viimeisessä vaiheessa enää äänestystä, haluaisin pyytää kollegoita tekemään yhteistyötä, jotta ei vesitetä avainviestiä, eli että kaikki jäsenvaltiot panisivat täysimääräisesti toimeen ja että korkein poliittinen taso ottaisi sen omakseen, jotta todellakin saadaan palveluiden täysi potentiaali sisämarkkinoilla käyttöön. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Uh... Kiitos tästä kovasti. Te olette ottaneet uh, ohjat käsinne tässä aiheessa. 9. heinäkuuta siis äänestämme. Uh, hiljaisuutta, olkaa hyvä. Se on määrä olla esillä sitten syyskuun täysistunnossa ja kenties sitten voisi noisten puolueiden tuella saada vähän näkyvämmän keskustelun tästä, tästä asiasta, jos sinä ja ryhmänne voitte edesauttaa sitä, että saisimme tämän asian hiukan näkyvämmin esille siellä täysistunnossa. Voitte tätä aloittaa nyt sitten työstämään. Edustaja Ratti taitaa, taisi jo häipyä, mutta muutenkin pyytää sitten ottamaan tästä, tähän asiaan kiinni toden teolla. Nyt aloitamme äänestämisen, jos kaikki voisivat ystävällisesti asettua aloilleen. Tarkistakaa, että ne toimivat. Tässä on koko tukku ääniä, aika tiukkojakin ääniä, äänestyksiä edessä. Jos kaikki istuutuisivat nyt paikoilleen reippaasti, niin voisimme aloittaa äänestämisen. You have no translation? No translation, Are you Are you plugged in? No.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 I'll take my vote first of all. Okay. Uh, right, uh, late. No ja, hyvät äh, äh, naiset ja herrat, hyvää huomenta kaikille, jotka tänne tulitte äänestystä varten ehdottaisin seuraavaa jos mm, käsittelyjärjestysten muutosta. Ette vielä kuulleet, eikä nyt vastustako ennen kuin olette kuulleet ehdotustakaan, herra Smith. Ei muuta kuin, että jos ensimmäiseksi otettaisiin oma asiani huviveneistä ja vesiskoottoreista, jotta saisin sitten suostumuksenne kolmikantaneuvottelujen jatkamiseksi yhdessä tämmöisen korjaavan muutoksen kanssa, joka otet, hyväksyttiin korjaavasta aikataulusta. Lähetän, lähdemme tästä liikkeelle, koska tämä tupakka on varmaan tärkein. Eiköhän Smithille ja kumppaneille tämä lievä muutos istu ja esittelijänä pyytäisin teitä hyväksymään meidän lopullisen kantamme minun ja varjoesittelijän puolesta koskien ehdotustamme eh, ehdotustemme huviveneistä ja vesikoottereista tehtyyn lausuntoluonnokseen niin tehtyihin muutosehdotuksiin, niin että voimme näillä eväillä lähteä sitten neuvottelemaan komission neuvoston pakeille. Onko jollakulla varjoesitellä jotakin kommentoitavaa suoraan äänestykseen? Äänestys alkaa, siis huviveneistä. Äänestys alkaa. So we have 27 people. Meillä on 27, 28. Right. Susanna, um... Susanna kumppanit vielä sieltä. Haluaako joku muu äänestää? Herra Borisovkin on paikalla. Hyvä juttu, äänestys päättyy. 29 puole, 31 puolesta voitava ja rohena. Kiitos luottamuksesta e- esittelijän ja äh, var, esit, varjoesittelijän tiimille. Hyvä. Hyvin menee. Sitten tämän päivän pääasia, eri meidän lausuntomme uudesta ehdotuksesta koskien tupakka-asetusta ja siihen liittyviä hallinnollisia määräyksiä. Hanslik on esittelijämme. Haluatteko sanoa jo sanaa sen tässä ennen kuin aloitamme äänestämään? Olkaapa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin ennen kaikkea, ennen kaikkea haluaisin kertoa teille, että tämä oli valtavan vaikea asiakirja, joka herätti suuria tunteita. Eli sitä enemmän kiitän kaikkia teitä ja varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja tahdosta ja halusta löytää kompromisseja. Pyrin ottamaan huomioon ennen kaikkea kuluttajien terveyden ja turvallisuuden, mutta olemme sisämarkkinavaliokunta, joten minulle olivat tärkeät myös markkinoihin liittyvät näkökohdat. Iloitsen, että onnistuimme saamaan aikaan kompromisseja. Poliittisilla ryhmillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä asiasta ja toivon, että lopputulos on positiivinen. Kiitos vielä kerran kaikille yhteistyöstä. Ja ehdotan, että alamme äänestää. Right, well, we'll make a start. Lähdetään liikkeelle. jos kaikki varjoesittelijät voisivat antaa selvän merkin sitten näiden koneäänestön kanssa. 11415 ensin poisto puolesta vastaan. Hylätty. Sitten on koko joukko identtisiä 11 eteenpäin puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 119 komilta puolesta vastaan. Hylätty. 120 Van de Kampilta puolesta vastaan hylätty. 12 esitteeltä puolesta. No nyt se täytyy käydä koneella. Äänestys alkaa. Minä äänestän ryhmäni jäsenenä. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä kaatui. Yksi tyhjä. 13 esittelijältä 102 ja 121 puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 122 puolesta vastaan. No tarkistamme tämänkin tässä vaiheessa, niin että tiedetään sitten vähän, miten tämä tästä lotviutuu. 122. Äänestys siitä päättyi, joku jätti äänestämät. No hyväksyttiin. 2, 123, 124 raukeavat, 125 puolesta. Äänestämme heti suoraan koneella, 125. Äänestys alkaa. Joku siellä nyt panttaa ääntään. Äänestys päättyy yhdellä äänellä läpi vastaavasti, 1817. Se oli koski poistoa. Roitava. já bych vás chtěla požádat, abyste požádal tamhle toho eh, pána, který přikaže našem mobilem, aby toho zanechal. Niin, haluan, että pyydettäisiin. Niin, täällä herraatte kuvia kännykällään, voisiko hän lopettaa sen? This is a public meeting, so... No, tämä nyt julkinen kokous. Mutta, mutta tot, jos ei nyt mitään muodollisia kuvia kuitenkaan oteta, oteta, oteta 127 Salviinilta puolesta vastaan hylätty. 127 puolesta vastaan niin ikään hylätty se. Sitten 128 puolesta vastaan hylätty, 129 puolesta vastaan hylätty, 131 puolesta vastaan hylätty, 130 puolesta vastaan hylätty, 132 puolesta vastaan hylätty. 136 puolesta vastaan hylätty. 134 puolesta vastaan hylätty. 133 puolesta ja 133 ja 135 puolesta mm-hmm. vastaan. Pakko tarkistaa, sorppa. Nämä ovat tiukkoja. 100 33 ja 135 yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 137 raukeaa 138 Stylerilta. Puolesta äänet siitä ja vastaan hylätty selvin numeroin. 14 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 139 raukeaa anteeksi 140 Vandekampilta puolesta vastaan. Hyväksytty. 141 suullisella muutosehdotuksella puolesta vastaan. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan hylätty. 142 puolesta vastaan hyväksytty. 144 puolesta vastaan hylätty. 145 puolesta vastaan hylätty. 146 puolesta, suullinen muutosehdotus puolesta. Mm, käymme, käymme sen katsomasta koneelta. 146 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. 147 puolesta Sama juttu. Tarkistamme sen. 147 äänestys siitä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 149 raukeaa, 148 puolesta vastaan. Hylätty selvästi. Sitten artiklaassa 3, kompromissi 1 puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 173 raptilta puolesta vastaan hyväksytty. 172 se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. 174 puolesta vastaan hylätty se 177 puolesta vastaan hyväksytty. 176 ja 175 raukeavat sitten kompromissi kolme puolesta. Puolestaan no, tarkistamme sen kompromissi kolme, mutta varmaan selvästi meni läpi, mutta ei varaa venettä kaada. Äänestys päättyy 22.13 hyväksytty. Niinpä kompromissi neljä seuraavaksi puolesta puolesta, siis nelosen puolesta vastaan. Hyväksytty sekin. Kompromissi viisi seuraavaksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty selvästi. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty sekin selvästi. Ja eteenpäin 175 13 tai 14 minun listalla 275 sivulla 13 suomenkielisessä versiossa vastaan ylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sen varmuuden välttämiseksi. Nämä kompromisseja aina pitää aina välillä tarkistaa myöskin. Kompromissi 11 äänestys siitä alkaa. 36 antanut äänensä, 21 puolesta 14 vastaan. Näinhän ne ovat menneet. Tämä kompromissiin sitten muutos 35 eh, esittelytä puolesta vastaan. Hyväksytty selvin numeroin. Eh, kuusi yhdeksän 9 Koratsavilta puolesta vastaan hylätty. 370 puolesta vastaan hylätty sekin. 371 Engströmiltä puole... No, tarkistamme tämän aika tarkalla. 371 Engströmiltä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Engströmin muutosehdotus hyväksytty 19.15, yksi tyhjä 372. Siitä voin äänestää myöskin 372 puolesta Tarkistamme, tarkistamme tämän 372. Äänestys päättyy. Hyväksytty 1916. 71 ja 72, 372 ja 71 hyväksytty. Sitten kompromissi 12 seuraavaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. 373 sitten edustaja Steilerilta puolesta vastaan hylätty. 413 komilta puolesta tarvinne, tarmeenkin tarkistaa. 413 edustaja Lara Äänestys alkaa. Hiukan rivakammin, olkaapa hyvä. Sen, sitä nappula pohjaa nyt reippaasti. Äänestys päättyy. 18, 15, tyhjää hyväksytty. 4.12 raukeaa, näin ollen 4.15 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.16 roittavalta puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 4.17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.18 puolesta äänestämme tämän koneitse. 37 on äänestysoikeutta Tämä on komin muutos 48 äänestys päättyy. Hyväksytty. 419 komilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty samalla äänten enemmistöllä. 420 Verniolta puolesta vastaan. Joo, läpi meni. Ja tarkistetaan. Siitä vaan 420. Kolmekymmentäseitsemän ääntä jaossa. Kaikki ovat työntäneet korttinsa sisään. 20 puolesta 16 vastaan, yksi tyhjä. Kompromissi 13 seuraavaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. 451 seuraavaksi sitten puolesta vastaan hyväksytty se. 452 puolesta vastaan hyväksytty. 454 puolesta vastaan hylätty. 455 Äh, selvyyden vuoksi. Nämä hän jo äsken hyväksyttiin, vaikka olivatkin teknisiä, mutta meillä on äh, kohta kohdalta tästä viiden vuoden ajasta osasta yksi ensin. Ei kun kakkososa. Siis jälkimmäisestä osasta siis. Viisi, viidestä sanasta, sanoista viisi vuotta. Puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Viisi vuotta meni läpi. 458 tästä toisesta viidestä vuodesta puolesta vastaan. Viisi vuotta voitti taas. Muista ei äänestetä. 469, joo. 469 puolesta vastaan. Hyväksytty. 470 puolesta Taitaa olla, olla täpärä. Äänestys alkaa. Nopeuttakaa tätä prosessia. Äänestys päättyy. 19.16. Yksi tyhjä. Hyväksytty 471 Kampilta puolesta. Äänestys siitä alkaa. Sama enemmistö lie kysymyksessä. Äänestys päättyy. Jep se ollutkaan aivan toisinpäin. Hylätty. Tämä kaatui 1916 yksi tyhjä. No hyvä, että tarkastimme, eikö vain? 472 sitten. 472 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Ja 473 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Öö, kaatuu 474 hyväksytty, 475 ka- ra- raukea, 476 puolesta vastaan hyväksytty, 477 puolesta vastaan hyväksytty, 478 raukea, 479 puolesta vastaan hylätty, 50, 55 anteeksi, 55 puolesta. Tarkistamme tämän. 55. Lienee hyväksytty. Kyllä vain. 3.20.15. Jorta osa, Jorta kappale 4.56 puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta. Avaamme äänestyksen 57. Äänestys alkaa. siitä valmis hylätty 18-18 tasa peli. Hyvä, että tarkistamme 58 Salviinilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 raukea. Ensimmäinen, numero yksi siis esitteeltä puolesta vastaan hyväksytty. Numero kaksi esitteeltä sekin puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Hyväksytty 65 puolesta vastaan. Hyväksytty 62 lisäyksenä puolesta vastaan. Hyväksytty 63 raukeaa, 64kin on raukeaa, 66 Stylerilta puolesta vastaan. Hylätty 67 puolesta vastaan hyväksytty. Kolme raukeaa. 64, 9, 68 raukeaa. Samoin. Jaha, 66 hylättiin, eli tässä äh, arvoamme, mitä äänestämme 69 salviin, niin on täydentää äh, lisäyksenä tätä puolesta vastaan hyväksytty. 68 niin ikään on, sekin on yhteen sopiva. 69 puolesta vastaan, siis 68 se meni läpi. 70 olemailta puolesta vastaan hylätty numero neljä puolesta vastaan hyväksytty. 76 sitten, eipäs, eipä. Joku 76 kyllä. Puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan hylätty. 79 on yhteen sopiva puolesta vastaan hylätty. 78 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 83 sitten puolesta vastaan hylätty. Numero 5 puolesta. Sen me tarkistamme. Muutosehdotus numero 5. Varmaankin läpimenevä Äänestys päättyy. No yhdellä äänellä 18.17, mikä merkitsee, että 82, 25, 6 ja 21 ja 87 ja 80 ja 84 kaikki raukeavat. 88 puolesta. Vastaan hylätty. 90 sitten puolesta vastaan hyväksytty. 89 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 91 puolesta vastaan hyväksytty. 92 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta vastaan hyväksytty. Näin 93 raukeaa, 6, 94, 6 raukeaa. 97 seuraavaksi puolesta vastaan. Hyväksytty 98 puolesta, puolesta vastaan hylätty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. Puo 7 raukeaa, 8 ja 100 puolesta vastaan hyväksytty. 9, 901 välissä, 901 puolesta vastaan. Hyväksytty. Nyt sitten numero 106 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. 107 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta hylä, vastaan hylätty 109 puolesta. Äänestämme, ö, avaamme äänestyksen siitä. Kahdeksantoista, kahdeksantoista kaatui. 110 vastaan hyväksytty. 111 raukeaa, 112 puolesta. Tarkistamme sen. 112 tarkistamme sen. Kaksi, aikovat kaikki 37 vaivautua äänestämään, eivät näköjään se äänestys päättyy. Se hylättiin kahdella äänellä. 113 seuraavaksi. Saadaanko käsiä pystyyn? Ja no, mennään kone, koneelle sitten. 113. Äänestys päättyy hyväksytty 18.17 yhdellä tyhjällä äänellä. No sitten liitteet. Se on siellä 80 meiltä puolesta. Kättä pystyyn. Kaikki liberaalit äänestävät. Kiitos ja vastaan. Hyväksytty. 481 raukeaa. Ja nyt sitten loppuäänestys. Avaan äänestyksen lopullisesta ehdostuksesta. Lopullinen lausuntamme. 37 korttia sisässä. Joku on työntänyt kortin koloa, mutta ei aio äänestää vai? Aha, no sieltä löytyy sitten. Ja läpi menikin. 23 ääntä puolesta, 14 vastaan. Kiitoksia kovasti edustaja Hanslik. Näin. Varmaankin sitten viette valiokunnan näkemyksen ympäristövaliokuntaan. Kiitos tästä. Right. Um, so we now move... No niin, sitten menemme eteenpäin. Rova Berran miettinnöt, takkalausunnot. Etsin vain tältä äänestysluettelot. Thank you very much, whoever shushed everybody. Um, so we're now on to the medical devices. Lääkinnälliset laitteet ja niitä koskeva lausunto seuraavana. Sorry, this is mine. Uh, I'm sorry. Sorry, it's my fault. Uh, so, uh, Mrs. Berra, do you want to say a few words? Rova haluatteko sanoa jotakin ennen kuin äänestämme? Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Halusin ensinnäkin kiittää kollegoita, jotka osallistuivat tämän tekstin laatimiseen, erityisesti varjoesittelijöitä. Kyseessä on teksti, joka on hyvin tekninen ja joka on edellyttänyt suuria ponnistuksia ja olen nyt erittäin tyytyväinen tulokseen ja kiitän siitä. So, let's start on Mrs. Aloitetaan siis seuraava Berran lausunnosta. Tarkistus 14 puolesta not right. the in vitro. Yeah, well, I've got the... Yeah, yeah, but yeah. just for right. them yes. We should have clear, be clear that we are... Niin, selvyyden vuoksi aloitamme siis lääkinnällisiä laitteita koskevasta direktiivistä ja sen jälkeen sitten in vitro-diagnostiikka. lääkinnälliset laitteet, tarkistus 14. Teillä on, onhan teillä oikeat listat edessänne. Annanpa teille pari hetkeä. Tämä on tosi hankala äänestys tänä aamuna. Oletteko valmiina? Kaikki muutkin ovat valmiina. Hyvä juttu. Tervetuloa Abelaan. Teillä on teidän ensimmäinen äänestyksenne valiokunnassa. Ja Metsala myös uusi jäsen äänestämässä ensimmäistä kertaa. Tervetuloa. Um, right. Um, amendment 14 by the rapporteur. Tarkistus 14 puolesta Tarkistetaanpa. Jotkut lähtivät. Tarkistetaan numerot. Äänestys alkaa. Tarkistus 14. There are now 35 people voting, or 35 or 36. 36 korttia sisässä, 34 äänestää, 35 äänestää, 21 puolesta 12 vastaan hyväksytty, 94, tarkistus 94 puolesta vastaan hylätty, 95 puolesta vastaan ty, hylätty. 96 puolesta puolesta 96 puol, puolesta vastaan hyväksytty 97 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty 16 ja 98 puolesta vastaan hyväksytty. 99 puolesta. Voisitteko nostaa käteen vastaan hylätty? Siis hylä, hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. 99. Voisitteko äänestää hieman nopeammin? 34, no niin, 19 puolesta, 15 vastaan hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Siinäkin varmaan pitää tarkistaa. Tarkistus 100. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi henkilö äänesti puolesta, kuka mahtoi olla? 17 vedetty pois, 18 suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, 19 puolesta vastaan hyväksytty, 20 puolesta vastaan hyväksytty, 101 Schwab puolesta vastaan hylätty, 102 suullinen tarkistus puolesta vastaan Hyväksytty 103. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 104 vedetty pois. 105 puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 106 puolesta vastaan. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan hyväksytty. 21 vedetty pois. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan hyväksytty. 109 puolesta vastaan hyväksytty. 100, 110 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta 24 puolesta vastaan hyväksytty, 25 puolesta vastaan hyväksytty, 112, 113 puolesta vastaan hyväksytty, Amendments in favor. 114 suullinen puolesta vastaan hyväksytty, 26 puolesta vastaan hyväksytty, 27 puolesta vastaan hyväksytty, 28 puolesta vastaan hyväksytty 29 puolesta vastaan, hyväksytty 30 30, 30 puolesta vastaan hyväksytty, 31 puolesta vastaan hyväksytty, 115 puolesta hylätty varmaankin, mutta tarkistetaan 115. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta vastaan. Hylätty. 117 puolesta vastaan. Hylätty. 118 puolesta vastaan. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Hyväksytty 34 puolesta vastaan. Anteeksi, vain puheenjohtaja korjaa. Taida mennä liian nopeasti. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 119 puolesta vastaan hyväksytty. 120 10 raukeaa ja 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 121 puolesta vastaan hyväksytty. 40 raukeaa. 123 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestämme puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta, äh, vai, puolesta vastaan hylätty. 122 raukkia, 124 puolesta vastaan hyväksytty, 125 puolesta va- tarkistetaanpa 125. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.15. 126 puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. En nähnyt, että kukaan äänestäisi. Kätenne ovat vain puoliksi ylhäällä. 127 äänestys alkaa. Ja päättyy. Läpi meni 22, 13, 128 puolesta vastaan. Hylätty. 129 puolesta vastaan. Hylätty. 130 puolesta vastaan hyväksytty. 41 ja 131 puolesta vastaan hyväksytty. 132 suullinen tarkistus Pietikäinen puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 42 ja 133 puolesta vastaan hyväksytty. 134 puolesta vastaan hyväksytty. 135 puolesta vastaan vastaan hyväksytty 136 puolesta, vastaan hyväksytty 137 puolesta, vastaan hyväksytty 138 puolesta, vastaan hyväksytty 139 raukeaa 140 puolesta. Aloitetaanpa koneäänestys 140. Äänestys päättyy. Hylätty. 141 puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 43 puolesta vastaan. Hyväksytty. 142 raukea. 143 puolesta vastaan. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Hyväksytty. 144. 144 puolesta vastaan hyväksytty 45 raukeaa. 145 puolesta. Aloitetaanpa 145 koneäänestys. 145. Yeah. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty. EPP taisi muuttaa mieltään. Tässä kesken kaiken hyväksytty. 146 puolesta vastaan hyväksytty. 147 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty 148 puolesta vastaan hylätty 149 puolesta vastaan hylätty 150 puolesta vastaan hyväksytty 151 puolesta vastaan hyväksytty 152 puolesta vastaan hyväksytty. 48 raukeaa, 49 puolesta vastaan hyväksytty. 154 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 155 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. 156 puolesta vastaan hyväksytty. 157, 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan hyväksytty. 159, 160 puolesta koneäänestys. Niin, että saatte vähän sormiharjoitusta. MPP jälleen muutti mieltään. Voisitteko näyttää mm, näitä käsimerkkejä selvästi, se auttaisi suuresti. 161, emme äänestä. Sitten yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 61. puolesta vastaan hyväksytty. 162 puolesta vastaan hyväksytty. 163 vedetty pois. 164 puolesta vastaan hyväksytty. 165 puolesta vastaan hyväksytty. 166 suullinen puolesta vastaan. Saisin koulustaan kädet 166 puolesta vastaan hyväksytty. 167 puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 53 suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 168 suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 169 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten voidaanko ottaa yhtenä kokonaisuutena Correa de Campos 170, 171, 172, 73, 74, 75 ja 177. No 175. Ai ei 107, ai 175 asti. Äänet puolesta tämä kokonaisuus. Puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. 176 vedetty pois, sitten 177 puolesta vastaan hyväksytty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 178 esittelijöitä puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta vastaan hyväksytty. 179 puolesta vastaan hyväksytty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. 181 puolesta vastaan hyväksytty. 180 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 182 raukeaa. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 183 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta raukeaa 67. Hetkinen, tarkistetaan. Okay. okay, Right, so we do need to vote on 67 by the rapporteur, we were just checking. So let's just go back. 67. 67 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta ja tarkistetaanpa vielä 68 esittelijältä koneäänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. 20 plussaa, 16 miinusta. 69 esittelijältä puolesta. Eiköhän tämäkin oteta koneäänestyksenä. 69 esittelijältä. Voisitteko äänestää hieman reippaammin? Onko vielä lisääniä? Hylätty. 17 puolesta 18 vastaan. 184 Schwab puolesta vastaan hyväksytty. 70 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan hyväksytty 72 puolesta vastaan, hyväksytty 73 puolesta vastaan, hyväksytty 185 raukeaa, 74 puolesta vastaan, hyväksytty 75 raukeaa. Ei vai siitä pitääkin äänestää. 75 puolesta vastaan, hyväksytty. 187 puolesta vastaan hyväksytty. 186 yhteensopiva. 186 puolesta vastaan hyväksytty. 188 puolesta vastaan hyväksytty. 76 puolesta vastaan hyväksytty. 189 suullinen puolesta vastaan hyväksytty. 190 puolesta vastaan hyväksytty. 191 suullinen puolesta vastaan hyväksytty. 192 puolesta koneäänestys 192. Sormilämmittelyä vähän. 35 ääntä.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 195, Vedette pois 80 puolesta, 80 puolesta vastaan, hyväksytty. 196 puolesta vastaan, hyväksytty. 197 puolesta vastaan, hyväksytty. 198 puolesta puolesta vastaan, hyväksytty. 199 puolesta vastaan hyväksytty 200 puolesta. Äänestys alkaa 200. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. For <laughs> once. once he supported his amendment. yes, you support your own amendment this time. 201. 201. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 17, 17, yksi tyhjä. 202 puolesta vastaan. Hylätty. 81. 203 puolesta vastaan. Hyväksytty. 204 puolesta vastaan. Hyväksytty. 82 raukea, 83 puolesta vastaan. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan hyväksytty. 205 yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. 86, 206 puolesta vastaan hyväksytty. 207 puolesta vastaan hyväksytty. 208 puolesta vastaan hyväksytty hyväksytty 209 puolesta vastaan hyväksytty 20 suullinen puolesta vastaan hyväksytty 211 puolesta vastaan hyväksytty 87 vedettä pois 212 puolesta vastaan hyväksytty sitten johdantosakappaleet 1 puolesta vastaan hyväksytty, kolme puolesta vastaan hyväksytty, 88 puolesta vastaan hyväksytty, neljä puolesta vastaan hyväksytty, viisi puolesta vastaan hyväksytty, kuusi puolesta vastaan hyväksytty, kahdeksan yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan hyväksytty, 90 puolesta vastaan, vastaan hyväksytty 91 puolesta vastaan hyväksytty 8 puolesta vastaan hyväksytty 9 puolesta vastaan hyväksytty 10 puolesta vastaan hyväksytty 11 puolesta vastaan hyväksytty 12 puolesta vastaan hyväksytty 92 puolesta vastaan hyväksytty. 13 yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hylätty. Nyt lausunto kokonaisuudessaan koneellinen äänestys. Uh, and let's see, the 35, 36 people voting. 36 ääntä, hyvä, hyvä. Äänestys päättyy. 32 puolesta, ei vasta ääniä, neljä tyhjää. Kiitoksia ja onnittelut Rova Verralle. Nyt I've just lost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 diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet. Rova Verran toinen lausunto. Tarkistus neljä puolesta vastaan hyväksytty 51 puolesta vastaan hyväksytty 5 puolesta vastaan hyväksytty 52 suullinen puolesta vastaan hyväksytty 8 puolesta vastaan hyväksytty. 9 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksytty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 11 yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Voitaisiin ottaa yhtenä kokonaisuutena? Katsotaan 12, 13, 14, 16, 63, 15 64, 65, 16. Kelpaisiko tällainen paketti puolesta vastaan? Kaikki hyväksytty. 17 suullinen puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta va- pu- vastaan vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan hylätty. 69 puolesta vastaan puolesta puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. Siis tuo 58 kanssa kävikään. 73 äänestetään siis puolesta vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Hetkinen. Otetaanpas tämä ensin kuitenkin. 75 puolesta vastaan hyväksytty. 23 yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. 74 puolesta vastaan Hyväksytty. No niin, sitten yritetään paketoida. Ei käy. Selvä. Seitsemänkymmentäkuusi puolesta vastaan. Hyväksytty 24 puolesta vastaan. Hyväksytty 25 puolesta vastaan. Hyväksytty 77 puolesta vastaan. Hyväksytty

puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Kiitoksia. 82 suullinen puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. 84 puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta vastaan hyväksytty. Entä sitten seuraavat korreita kamposin yhtenä kokonaisuutena 88, 89, 90, 91, 92 ja 93 ja 95 ja 96 myös. Hyvä. Sitten mennään 88-96 puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. 32.97 puolesta vastaan hyväksytty 99 puolesta vastaan hyväksytty 33 puolesta vastaan hyväksytty 98 puolesta vastaan hyväksytty 100 puolesta vastaan hyväksytty 101 puolesta, äh, 101 raukea. Sitten yhtenä kokonaisuutena esittelen tarkistuksia. Voimmeko? Emme voi. 34 puolesta vastaan hyväksytty, 35 puolesta vastaan hyväksytty, 36 puolesta vastaan hyväksytty, 37 puolesta vastaan hyväksytty, 38 puolesta vastaan hyväksytty, 39 puolesta vastaan hyväksytty, 40 puolesta vastaan hyväksytty, 102 puolesta vastaan hyväksytty 41, identtinen 103 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan hyväksytty, 104 puolesta vastaan hyväksytty, Otetaanko sitten yhtenä kokonaisuutena? Eipä otteita. 4-3 puolesta vastaan hyväksytty 4-4 puolesta vastaan hyväksytty 4-5 puolesta vastaan hyväksytty 4-6 puolesta vastaan hyväksytty 105 raukeaa 4-7 puolesta yhtenä kokonaisuutena 4-7, 106, 107, 108, 109, 110. 10, 111. 112, 113, eli kaikki tuonne johdanto-osan kappaleihin asti. Kelpaako kaikille hyvä juttu? Äänet puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappale, tarkistus 1, puolesta vastaan, hyväksytty kaksi puolesta vastaan hyväksytty 48 puolesta vastaan. Puolestako? 48 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Menimme vähän sekaisin. 48 Weisgerber. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 15.18. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 3 puolesta vastaan hyväksytty. 50 Manders. Äänestys alkaa. Eiköhän se mahda olla läpi. Äänestys päättyy. Hylätty 18, 18. Toughly contested vote. Right, so I open the vote on the opinion as a whole. Sitten kokonaisuudessaan tämä lausunto äänestys alkaa. Come on, who, so who is not voted yet? So only 34 voted. 35 is creeping up. Äänestys päättyy. 31 puolesta, ei vasta ääniä, neljä tyhjää. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Berra. Eiköhän tämä mene hyvin ympäristövaliokuntakin. We now have Mr. Manders. Sitten herra Mandersin lausunto. kulttuurivalikunnalle tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi. Haluaako esittelijä sanoa jotain? Open the vote and thanks to everybody. Aloitetaan äänestys. Kiitos kaikille, koska lopussa kaikista kuitenkin sovittiin. Right, let's go. Selvä. Liikkeelle. Tarkistuksen 12.92.93 puolesta vastaan hyväksytty. 95 puolesta täytyy äänestää 95. Yhdeksänkymmentäviisi äänestys alkaa. Vähän nopeammin, kiitos. Se auttaisi asiaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17.17. 17. 96. Äänestys alkaa 96. Painakaa nappia nopeammin. 37 pitäisi olla, mikä nyt mättää. äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. 97 Farheijeniltä. Äänestys alkaa. Enemmistö vähän vaihtelee. Äänestys alkaa. 36 on nyt. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 18 puolesta. Onko jollakin käyttämätön kortti? Onko joku jättänyt korttinsa koneeseen? Sandra tutki asiaa. Kompromissi 12 puolesta vastaa hyväksytty. 102 puolesta vastaa hyväksytty. 103 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 14 puolesta hyväksytty. 106 puolesta vastaan hylätty. 13 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 110 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 115 herra Rochefort. Äänestys alkaa 115. Äänestys päättyy. 36 ääntä kahden äänen enemmistöllä hyväksytty, ei, eh, anteeksi, hylätty. 116 puolesta vastaan. Koneellinen äänestys ovat tiukkoja äänestyksiä. Kolmekymmentäkuusi ääntä vai 35? Hylätty. 17-17 tuloksella. 117 Rovan Vernjo puolesta vastaan selkeästi hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 106, anteeksi 126 puolesta. Tarkistetaan tämä. Taitaa olla hyväksytty, mutta 126 puolesta. 35 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21.15. 127 puolesta vastaan. Hyväksytty sama enemmistö. 128 Rosal de Mose puolesta vastaan. Hyväksytty sama enemmistö. 15 esittelijältä puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 130 raukeaa. 129 herra Engström puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 19 vastaan selkeästi hyväksytty. 134 puolesta vastaan hylätty. 135 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 139 puolesta vastaan hylätty. 140 puolesta vastaan hyväksytty. 141 puolesta vastaan hyväksytty 142 raukeaa. Menemme kompromissitarkistukseen 23 puolesta vastaan hyväksytty. 147-148 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. Hetkinen. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156, herra Engström. Tarkistetaan se. Taisi olla hylätty. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. 157 puolesta vastaan selkeästi hylätty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22 ja 158 puolesta. Siis puolestako? Nyt puolesta äänet. Okei. Okay. Tarkistetaan se. 22 ja 158. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 17 vastaan. Yksi puuttuväinen olisi ratkaissut 159 puolesta vastaan hyväksytty. 160 puolesta vastaan hyväksytty. 20, kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 on automaattisesti hyväksytty, joten 25, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 vedetty pois, 167 puolesta vastaan hylätty, Kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty 170 puolesta. Ei kun sori. Kompromissi 30. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 on vedetty pois, joten kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3. Ah, tarkistetaan. Kompromissitarkistus 31. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 17. 176 puolesta tarkistetaan 176. 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 16 vastaan. Kompromissi 32 puolesta vastaan hyväksytty Täällä tarkistetaan vielä. Satanikus hyväksyttiin, eli kompromissi. koska se kappale, josta oli kyse, poistettiin, eli täytyy äänestää yksittäin tarkistuksesta 178 herra Engström puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hylätty. 181 puolesta. Tarkistetaan nyt. 181. Äänestys päättyy. Kolmen äänen enemmistöllä hyväksytty. Mitä se tarkoittaa? 29 raukeaa. 180 on yhteen sopiva. 180. Puolesta vastaan hylätty. Sitten on tarkoitus 30. Puolesta vastaan hyväksytty. 182 puolesta vastaan hyväksytty. 183 puolesta vastaan hylätty. 184 puolesta. Ah, 184 ei äänestetä. Kompromissi 33 puolesta vastaan. Hyväksytty. Esittelen 32 puolesta vastaan. Hyväksytty. keskustelua mikrofonin ulkopuolelta. kaksi hyväksyttiin, eikö niin? 188 siis raukeaa. 33 ei hyväksytty. Tarkistus 33 siis. 188 siis puolesta vastaan hyväksytty. 189 on yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. No niin. 190 puolesta vastaan hyväksytty. 34 vedetty pois 191 raukeaa. 35, 36, eli nyt kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestikö ETT 38? Kiitos. Okei. Okay. No sitten tarkistus 198 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten mennään kompromissi tarkistukseen 38 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 204 ei 44. Neljäkymmentäneljä. Tarkistus 44. E, ovatko kaikki samaa mieltä puolesta? Vastaan hyväksytty 104 puolesta vastaan 115 puolesta vastaan 215 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmen äänen enemmistöllä 19 puolesta 16 vastaan. 216 puolesta vastaan hyväksytty. 217 puolesta vastaan hylätty. 45 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 223 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan 231, sori, puolesta vastaan. Ei ole selvää. Hylätty. 232 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Eikö se ole hyväksytty? No niin. 41 puolesta. Kompromissi 41. Kompromissitarkistus 41 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataakolmekymmentäneljä puolesta vastaan. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan hyväksytty. 238 puolesta vastaan hylätty 51 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 240 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 242 vedetty pois. Suullinen tarkistus Mandersilta ja McLaughlinilta puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Sitten johdantosakappaleet 56 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi. Viisikymmentäyhdeksän ja 60 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan hyväksytty, 64 raukeaa, kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty, 67 puolesta vastaan hyväksytty, 68 puolesta vastaan hylätty, 69 puolesta vastaan hylätty, 70 puolesta vastaan hyväksytty, 71 puolesta vastaan hylätty, Kolme puolesta. Seitsemänkymmentäyksi tarkistetaan koneellisesti. Voivatko kaikki äänestää? 35 korttien sisällä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hylätty kompromissi 5. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 5 esittelijältä puolesta. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi, äh, tarkistus 6 puolesta vastaan. Hyväksytty 80. Raukeako se tarkoitus että 7 hyväksyttiin. Ja kun se vedettiin pois? E- eli tarkistus 80 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 9 Eli 9 hyväksyttiin jo. 82 raukeaa, niinkö? 83 sitten puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 hyväksyttiinkö 238 vai ei. Jos 238 hyväksyttiin, niin se on hyväksytty. No ja äänestetään kuitenkin. Ai ei, ei hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hyväksytty. No, tarkistetaan nyt kuitenkin. En ole ihan varma. 88. 35 äänestää. Äänestys päättyy. 18 puolesta 4 vastaan. 89. Mutta siis pitääkö nämä hyväksyä kielellisiä? 89 puolesta vastaan. Hyväksytty 90 puolesta vastaan. Hyväksytty 91 puolesta vastaan. Hylätty. 91. Tarkistus 91. Vain 31 äänestää. No, ettekö tiedä mitä äänestää? No, suljetaan äänestys. Hylätty. Vain 31 äänesti. Ovatko jotkut jo lähteneet? Joka tapauksessa ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Hermandersin lausunto. 35 korttia sisässä, haluatko muut? 34 sisässä, 35. Kuka nyt liikuttaa korttia edes takaisin? Äänestys päättyy. 34 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Kiitos, herra Manders. Very good. Right. Now we now move on to the... No niin, sitten viimeinen äänestys. Anteeksi, vaan olemme vähän yli ajalla, mutta eipä se mitään. Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva päätöslauselma. Ari ja sen kanssa olen sitä valmistellut ihmisille. Tämä ei ole tuttu juttu. Koitetaanpa vetää tämä nopeasti läpi. Ehkä voidaan vähän paketoidakin näitä äänestyksiä. Kohta yksi, tarkistus 2.2 puolesta vastaan hyväksytty. 2.3 puolesta vastaan hyväksytty. Hetki vain, minunkin pitää nimittäin äänestää, varsinkin kun olen tässä toisena tekijänä, enkä nyt löydä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 hyväksytty. 86 työllisyydessä hyväksytty. 25 puolesta vastaan. 25 hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta Tarkistetaanpa, kuinka monta meitä vielä on. 27 koneäänestys alkaa. Päättyy 18 puolesta 15 vastaan. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 81 Äänestetäänkö siitä? Kylläpä kai. 81 puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tämä alaotsikko hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. 9 eli ei kompromissi kakkonen puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty, 91 hoidettu, 33 puolesta vastaan hyväksytty, 95 puolesta vastaan hylätty, 34 puolesta vastaan hyväksytty, 57 puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60-61 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty 38 puolesta, vastaan hyväksytty 68 hoidettu 39 puolesta, vastaan hyväksytty 40 puolesta, vastaan hyväksytty 51. Tästä äänestetään. Tämä on kriittinen juttu monille. Tiedän kyllä, mikä tausta on. Äänestys alkaa 51. Voisitteko äänestää? No niin, täällä on yksi ylimääräinen kortti jossakin. McClarkin, hyvä. Sitten äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta 15 vastaan kaksi tyhjää. Lähellä siis tiukka oli. 5-2. Äänestys alkaa. 52, onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta, 3 vastaan. 56 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta puolesta koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.16. 4.2 puolesta vastaan. Hyväksytty 4.9. 7.3.7.5. 7.4 puolesta vastaan. Hyväksytty 4.3 puolesta vastaan. Hyväksytty 4.4 puolesta vastaan hyväksytty 76 77 78 45 kohta kohdalta. Otetaanpa se ensimmäinen siihen puolesta vastaan hyväksytty. Se toinen osa. Toinen osa äänestys alkaa. Voisitteko hieman riippahammin äänestää? Ään, aika on vähän hylätty. 16, 18, 79 puolesta vastaan hyväksytty 46, 47 puolesta vastaan hylätty molemmat. 48 suullinen puolesta vastaan hyväksytty. Otsikko puolesta vastaan hyväksytty. 53, 54, 55 puolesta vastaan hylätty. Otsikko puolesta vastaan. No juu. 53545, siis 6364566 puolesta vastaan hylätty. 67 hoidettu, sitten johdantoisena kappaleet 11 puolesta vastaan hyväksytty, 69 hoidettu 12 puolesta vastaan hyväksytty. 70, ei tarvitse 72 puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta hyväksytty, 6 71 puolesta vastaan hyväksytty 16 puolesta 16 vastaan hylätty 17 puolesta vastaan hyväksytty 19 puolesta vastaan hyväksytty 18 puolesta ei vaan se raukea 20 puolesta vastaan hyväksytty 21 puolesta vastaan hyväksytty sitten viitteet yhtenä kokonaisuutena. Sopiiko näin? Kaikki johdanto kappale viitteet 1-10 puolesta vastaan. Hyväksytty kaikki. Sitten kokonaisuudessaan niin, olkaa hyvä. Änderungsantrag 51 durchgegangen. 51 menikö läpi? Se on ongelma ryhmälleni. minun ryhmäni haluaisi kernaasti hyväksyä koko tekstin. Siellä on kaikki hyviä asioita mukana, mutta täysistunnossa pyytäisi erillisäänestystä tästä nimenomaisesta kohdasta. Se täytyy tässä nyt pyytää, koska sääntöjen mukaan on niin, että, että jos valiokunnassa on yksimielisyys, niin sitten tällaisia erillisäänestyspyyntöjä ei sallita, joten että ryhmäni voi olla koko tekstin puolella, mutta että pyydän muita äh, ryhmiä suostumaan siihen, että sitten täysistunnossa tästä kohdasta voidaan äänestää erikseen. Okay, well, my group, I'm speaking for my group. Puhun nyt oman ryhmäni puolesta. Clarkinkin täällä varina. Tu, varjo, sitten tuen teitä kyllä ja toivon, että muut ryhmät tukevat tältä pohjalta nyt äänestämme koko päätöslauselman esityksestä. Äänestys alkaa. ja päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Suuret kiitokset kaikille. Arjasin ja omasta puolestani. Ne, jotka eivät ole täällä aikaisemmin, niin haluaisin kertoa, että puheenjohtaja kokous on suostunut erityiseen digitaalimarkkina keskusteluun torstai-aamuna ensi kauden mm, jakso löytyy. toivon, että pyydätte puheaikaa. Äänestys päättyy 10 minuuttia myöhässä, joten pitää mennä nopeasti eteenpäin. Kiitoksia kaikille, että tulitte paikalle tänä aamuna. Yeah. Right. Uh, can we um, can we please those of you that are not staying, please. Ne jotka eivät jää tänne enemmäksi aikaa, niin pyytäisin teitä hiljaisesti poistumaan. Koska nyt käsittelemme seuraavaksi herra Engelin lausuntoluonnosta. kan- kansainvälisen kaupan valiokuntaan varten. Kyseessä on julkiset hankinnat kolmansien maiden Euroopan unionin välillä. Tämä on tärkeä hanke. Pyytäisin, että Engel kommentoisi lausuntoluonnosta, joka meillä nyt on. Varjoesittelijät ovat paikalla. Weiler, en tiedä kuka puhuu, Lökkegaard, Kreutzmann, Ruulekin on täällä ja McClarkinkin on paikalla. Joten pitemmittä puhetta pyydän, että herra Engel esittelee lausuntoluonnoksensa. Thank you, Malcolm, and, um... No, kiitos, Malcolm. Vaikkakin tämä äh, asetusehdotustekstiä voitaneen pitääkin tärkeänä asiakirjana, äh, tälle valiokunnalle tästä tärkeästä asiakirjasta lankesi vain äh, pieni hippunen. Ei siinä ollut paljon tekemistä. Tässä tilanteessa on usein sitten vain kaksi mahdollisuutta toimia. Eli että sitä sortuu pitkän läntään tuskin hedelmälliseen kissanhännän vetoon vastuuvaliokunnan kanssa tai ei. Ja vain sitten nielee sen, mitä yhteisesti on sovittu meidän osuudestamme ja etenemismahdollisuuksistamme tässä. Minulla on ollut täällä tänne ongelma, pitkin aamua vaivannut, sori siitä. Eli eh, rajoitan tässä kahteen seikkaan. Tämä eh, lausuntoluonnos, jonka olen tehnyt, rajoittuu pelkästään siihen sitten, mitä on imco valiokunnalle tästä sovittu käsiteltäväksi kansainvälisen kaupan valiokunnan pääpotin lisäksi. Se ei häppöinen määrä ole, kuten huomaatte, ne ovat tämmöisiä menettelytapaan liittyviä seikkoja ja seikkoja, joita olen kuvitellut jäämään sitten myöskin tähän julkisen hankintojen paketin yhteyteen ja nämä muutosehdotukset olen tehnyt niin, että olen mahdollisuus, mahdollisimman suureen, että olen pyrkinyt mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen sitten sen paketin kanssa. Mikään suuri salaisuus ei myöskään ole se, että tämä e, ehdotettu e, teksti ei ole kovinkaan pidetty kaikilla, kaikissa piireissä, tietyissä osissa e, valiokuntaa tai taikka, taikka talon muissakaan valiokunnissa, vaikkapa Intessä. Joku yksi on siellä jopa tehnyt kunniaksi, ottanut kunnian asakseen, että, että tämä, ja on se on äänenkin, että tätä vetkuteltaisiin ja vanutettaisiin niin pitkään kuin mahdollista. Minun tietoni mukaan tämä arvio ei ehkä ole ollutkaan väärä, koska tuore, tuorein vaikutuksen arviointi, jonka saimme täältä parlamentista valmiiksi tästä tekstiehdotuksesta, ei ole kovinkaan myönteinen. Sen todettu, että PK-yrityksellisenäkään ei ole tästä tekstistä minkään valtakunnan iloa, mikä hyötyä. Ja niin ikään siinä todetaan, no se nyt tiedettiin ennenkin, että tässä saattaa joutua, saatamme joutua kostotoimien uhriksi muilta suunnita, jotka eivät sitten tietenkään mitään asiaa eteen aukea. Minä tietysti periaatteessa usko, olen henkilö, joka uskon vuoro, äh, vastavuoroisuuteen ja siihen, että, että, että ei meidän pidä tässä äh, pelkästään äh, pyrkiä vihamielisyyteen, mutta sitä voin todeta myöskin rehellisesti, että jos, että jos me pidämme ovemme auki se maailma, muulle maailmalle, jos näin päätetään tehdä, niin se kenties sitten toteutuisi paremmin jonkinlaisen muun tyyppisen tekstin kautta kuin tämän. Ja kuten äsken juuri sanoin, meidän vaikutuksen arviointi ei tässä häppöistä arvosanaa tälle tekstille anna. Mutta kuten sanottu, me emme vastaa tästä tekstistä kokonaisuudessaan sellaisenakaan. Meille on tästä langennut kontollemme vain äh, muutama äh, elementti, joista olen muutaman sanan tähän kirjoittanut ja teillä on aikaa siihen sitten reagoida 11. päivän heinäkuuta asti. Aikaa siis on, kuten tässä huomaatte. Olen todellakin päättänyt pitäytyä niissä puitteissa, jotka, jotka meille on piirretty. Ja sitten kun luovutamme tämän lausuntomme Inte-valiokunnalle, ja, ja silloin meillä, jos muussa tapauksessa olisi tullut jotain ö, hyväksymisongelmia kenties, jotka halusin välttää. Siksi en ole sitä laajentanut ihan loppukaneetiksi. Haluan sanoa, että olisi hyvä äh, varmaan, jos säilytettäisiin nämä puitteet ahtaina, koska siitä yksinkertaisesta syystä, että varmaan on uusia, parempia tahoja, joista äh, tässä, äh, tästä voidaan puhua. Kiitos. Uh, well, thank you very much for your very... Kiitoksia tästä erittäin selkeästä kannanotosta. Varmaankin olen yhtä mieltä. Tämä on hyvin arkaluontainen juttu. Tässä on artikla 50, mutta todella in, intasta tämä nyt riippuu. Mitä tällä tehdään? Mennäänpä sitten eteenpäin. Varjoesittelijä Weiler, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Herra Engel on tärkeää, että rajoitutte sisämarkkinavaliokunnan asioihin. Ei meidän tarvitse lausunnossa ottaa kantaa kaikkeen, mitä talossa keskustellaan. Periaatteena se on ihan oikein. Mutta ei tilanne kuitenkaan niin selkeä ole, kuten puheenjohtaja mainitsi. Koska periaatteessa ryhmäni on aina ollut sen kannalla, että komission ehdotus menee oikeaan suuntaan huolimatta monitahoisesta kritiikistä erityisesti Saksan Euroopan talouselämän taholta, mutta mielestäni on vaikeaa mennä tästä eteenpäin, kun tarkastellaan lähemmin parlamentin vaikutusten arviointia. Olin ulkomaankauppavaliokunnassa eilen Ja siellä otettiin esille hyvin vahvasti parlamentin vaikutusten arviointi, joka on ristiriidassa komission vastaavan kanssa. Tästä muistutettiin esittelijälle. Ja epärykset tästä, kun on kaksi vaikutusten arviointia ja selvitystä. Ja nämä epäilykset niiden ristiriitaisuudesta eivät hälventyneet kokouksessa. Epäilykset ovat niin vahvasti läsnä, että asiasta vastaava valiokunta tai oikeastaan esittelijä, suositteli komissiolla ehkä puoliksi leikillä, mutta kuitenkin vetämään koko ehdotuksen pois. Ja siinä mielessä minä, minusta se ei ollut epäloogista, koska mielellämme meillä olisi vakaa komission ehdotus. Olisimme ottaneet sinne muutamat poliittiset kriteerit, kuten sosiaaliset kriteerit ja muuta sellaista, mutta jos tällaista ei ole pöydällä, niin näin ei voida tehdä. Mutta siitä huolimatta meidän nyt sitten, ennen kuin mennään vakavaan henkiseen jatkokeskusteluun, keskustelemme pääesittelijän kanssa siitä, että jatketaanko strategiaa eteenpäin, että vedetään koko ehdotus pois, koska juuri koska kun tässä oletus oli, että komission ehdotuksen kautta saataisiin lisää työpaikkoja myös pk-yrityksiin, ja myöskin näissä kynnysmaissa, kiinnikurojamaissa, niin tämä edellytys ei ole enää oikeastaan voimassa. Ja tämä edellytys, jonka varaan kaikki rakennamme, ei ole enää itsestäänselvä. Niin sitten itse asiassa sanon nyt ihan kovalla kielellä, että mielestäni on turhaa tai ainakin kyseenalaista, että siltä pohjalta mennään eteenpäin. Joten siinä mielessä pitäisi selventää ensin ja sitä kaikilta osapuolilta käsin painotettiin eilen, että uusi vaikutusten arviointi, joka on parlamentista, perustuu ihan vakavasti otettaviin faktoihin ja selvityksiin. Siellä mitään kevytmielistä. Emme voi mielestä sanoa, että ei se meitä kiinnostaa, ja mitähän se meitä kiinnostaa. Ja tältä pohjalta palaisin melkein ensimmäiseen keskusteluun, niin siellähän ehdotin, että kun ajatellaan tärkeintä kauppakumppania EUn ulkopuolella, nimittäin Yhdysvaltoja, niin siellähän FTAta neuvotellaan paljon kehuttua. Voidaanko sinne ottaa sellaisia asioita mukaan, että ainakin eurooppalaiset firmat pääsisivät Amerikan markkinoille helpommin, mutta siihen tätä direktiiviä välttämättä tarvittaisi. Eli johtopäätös pitäisi ensin selvittää, miten menettelemme nyt tulevaisuudessa asiasta vastaavan valiokunnan kanssa ja sitten päätämme, että yhdymmekö heidän strategiaansa. Yes, well, I'm, uh, thank you, thank you. Kiitoksia tästä päivityksestä koskien sitä, mitä Intavaliokunnassa tapahtuu. Se on varmasti tärkeää. Varmaankin esittelijä voi vielä kommentoida tätä kehittyvää tilannetta Tälle myöhemmin. Minulla oli sama vaikutelma Intavaliokunnan esittelijältä ja on hyvä, että siellä keskusteltiin parlamentin vaikutusten arvioinnista. Ehkä komissio voisi sitä lopussa kommentoida. Tervetuloa muuten komissiolla, anteeksi vain, etten aikaisemmin toivottanut teitä tervetulleeksi. Mark, DG Markt pääosastosta, Pierens on paikalla ja, ja kauppapääosastosta myöhemmin on tulossa edustaja. Vähän myöhässä tähän tässä mennään mekin. Sitten mm, Herr Kreutzmann. Yeah, and thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Engels työ, hyvä, hyvästä työstä, koska Lökkekaard ei tänne päässyt paikalle. Olen nyt sitten saanut luvan esitellä hänen näkemyksensä ensimmäisessä keskustelussa äh, äh, äh, kävi selväksi, ettei, ei tämä Yhdysvaltain markkinoiden pois jättäminen tästä ei avaa ovia kolmansiin maisiin. Artiklan 6 käyttö tulee johtamaan kostotoimiin kolmansista maista ja tulee myöskin tuottamaan aika lailla hallinnosta taakkaa. Lökkekard ehdottaa, että poistetaan artikla kokonaan, kuusi kokonaan pois ja äh, no, noudatetaan sitten kahdeksannen Afrikan menettelytapaa. Tämä, var, tämän kautta varmistetaan myöskin sitten, ettei tulla vaarantaneeksi sisämarkkinoiden tilannetta ja samoin varmistaneeksi se, ettei ole kaksi, kahta päällekkäistä prosessia. Esimerkki, äh, äh, esimerkiksi kiinalainen tuote, hyvä kelpaa Lontossa, mutta ei Prahassa. Tästä ei tunne mitään lisävoimaa, ei markkinat heikkenevät. Artiklassa 6 ei ole tehty mitään suurtia muutoksia tähän mietintöluonnokseen, koska artikla 6 on oikeudellisesti pitämätön ja Kaspari on todennut, että hän uskoo että artikla 6 kuitenkin meidän valiokunnassamme kaatuu. Meillä on suuret vastu, suuri vastuu tätä osaa uudistaa tässä lainsäädäntöehdotuksessa. No se, että, ei se, se siitä sitten, tästä artiklasta 6 siitä on jo keskusteltu aiemmin perinpohjaisesti. Sitten seuraavan artiklaan, jota ei juurikaan ole puitu, eri artikla 7, eli että paikallisten yksiköiden, yksiköiden mahdollista tarkastaa tällaiset alhaisemmat tarjoukset. On tärkeää ottaa tämä vaihtoehto, vaihtoehto suoraan kunnan päättäjille. Ei ole epäilystäkään siitä, että lisätietoa, jos sitä tarvitaan, niin sitä ää, ää, ää, sitten toimitaan, jos tarjous vaikuttaa muuten edulliselta ja näin sitten tarjoa, joutuu lisää tietoa tarjoamaan. Jos, jos ajatellaan, että, että tämä tieto ö, ei selitä alhaista hilka, hintaa, paikallisviranomaisilla tulisi olla paitsi vel, mahdollisuus, myöskin velvollisuus sitten ö, ö, selvitellä näiden tämän tarjoajan taustojen paremmin. Ei tässä sen, tästä sen enempää, mutta tärkeää, että tämä kuitenkin otetaan esille ja Alri haluaa tämän tässä tulevassa prosessissa näkyvämmin esille. Lopuksi on tärkeää huomioida, että on äh, parempi äh, saa, äh, saada olla, olla laatimatta asetusta ollenkaan kuin hyväksyä heikko, heikko asetus. Eh, eh, Kuitenkin siis nämä normaalisti halvat tarjoukset ja niiden automaattinen hyväksyntä olisi jollakin tavalla estettävä. Jos tämä hyväksytään ja tällaiset porsareet sallitaan, silloin jotkut jäsenmaat jäävät alkuperäistä tilannetta heikompaan asemaan. Eli sen vuoksi pitä, pitäisin parempana, että että ratkaisu ollenkaan kuin että tehdään joku huono ratkaisu. Kiitos. Kiitoksia. Ennen Ryyliä haluaisin toivottaa tervetulleeksi kauppapääosaston edustajan ja seuraavana edustaja Ryyli. Kroitsman petyin Itse asiassa toivoin, että herra Lökkikar ja te pidätyisitte käsityksessänne, että lähetetään ehdotus takaisin komissioon. Ainakin näin ymmärsin Lökkikarin aiemmin. Ja pahoittelen, No, että odotetaan sitten, mutta äh, jos hän olisi muuttanut mielipidettään, niin pahoittelisin sitä henkilökohtaisesti. Olen sitä mieltä, että pelkästään parlamentin vaikutusten arviointi puhuu sen puolesta, vaan myös kun ajatellaan näitä komission vaikutusten arvioinnin omia ristiriitoja, niin se puhuu sen puolesta, että tämä ehdotus ei ole hyvin työstetty ja sen, vuoksi, sen lisäksi olen todellakin sitä mieltä, että ja tässä haluaisin esittelijää, että kun ajatellaan ongelmia kauppaneuvotteluissa, että ongelma pitäisi ratkaista siellä kauppaneuvotteluissa kauppasopimuksista, eikä tässä nyt sitten pk-yrityksiä rasittaa. Ei se tuo heille mitään. Se on lisäbyrokraattinen rasite hankintayksiköillä. Sen vuoksi olemme tätä ehdotusta vastaan ja että jos tuli sellainen enemmistö, jossa lähetetään takaisin komissioon, niin sitä tukisimme. Kuiten, kiitän kuitenkin esittelijää, koska hän on tarttunut valiokunnan keskeisiin esille asioihin. Se on oikein hyvä, eikä tässä nyt muuta voikaan tehdä, kun esittelijän, mitä siinä nyt sitten voi tehdä. Sen vuoksi kiitän häntä hänen työstään ja me tietysti esitämme ehdotuksen, että se lähetetään takaisin komissioon mutta mitä nyt sitten tulee yksittäisiin ehdotuksiin, ne ovat ihan kunnossa kiistattomia. Ja toivon, että asiasta valiokunta kuitenkin päättää lähettää takaisin. Uh, thank you, Mrs. McClarkin. Kiitoksia, Tervo McClarkin. Yes, um, as the rapporteur has... Kuten esittelijä totesi, meillä on aika rahoitettu mahdollisuus tässä keskustella. Olen ECRn varjoesittelijä Intassa tässä asiassa myöskin, joten seuraan hyvin tarkkaan tätä aivan alusta asti. Olen seurannut tätä, että todellisuushan on, että kun parlamentti on tehnyt tämän vaikutusarvion arvioinnin ja se vahvistaa komission tekemään negatiivista arviota, niin Siinä todetaan, että ei ole todella pohjaa komissiossa tälle välineelle. Valitettavasti olen sitä mieltä, että Tästä tulee enemmän haittaa sisämarkkinoiden yrityksille täällä. Minulla on jotakin huolenaiheita koskien tarkistuksia, joita tähän lausuntoon on tehty. Pelkän, että ne johtavat siihen, että lisätään byrokratiaa prosessiin. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tästä tulee hallaa EUn yrityksille ja sisämarkkinoille tämän ehdotuksen pitkän ajan vaikutukset voivat johtaa kostotoimiin ja se on hyvin kielteistä. Meidän olisi tässä valiokunnassa tarkkaan pohdittava ehdotuksen hylkäämistä ja takaisin lähettämistä. Intavaliokunnassa sitä vielä syvällisemmin tarkastellaan ja toivon, että loppupäätelmänä tulee se, että miksi teemme työtä asian puolesta, jolla ei ole perusteita ja josta ei tule hyötyä olemaan tässä lyhyesti olisi kiinnostavaa kuulla, mitä komissio on mieltä. Kiitoksia. Haluavatko jotkut muut jäsenet osallistua keskusteluun? Valdessaare, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Frank Engeliä tästä luonnoksesta koskien esitysehdotusta. Sen pitäisi olla erittäin tärkeää talouden elpymiselle ja työllisyydelle Euroopan unionissa. Tässä on kuitenkin epäsymmetrisyyttä ja eroja, kun ajatellaan, että äh, sallitaan pääsy EUn julkisten hankintojen markkinoille ja sitten kuitenkin äh, suljetaan pääsy muille markkinoille. Tämä on aivan selkeä ero. Ei tähän tarvita mitään komission arviointia niin, että ymmärtäisimme, että me tarjoamme, tarjoamme mahdollisuuksia muille 350 miljardilla. Yhdysvallat sanoo miljardilla jotakin ja, ja, ja, ja Kiina esimerkiksi on täysin suljettu, kun jos katsotte minkälaiset ehdot on Euroopan yrityksille päästä Kiinan markkinoille aloille, jotka, joissa me olemme vahvoja, eli rakennus ja rautatiet, ne ovat lähe, lähes suljetut markkinat meille, mutta niin kuin sanoit, että tässä eh, talouskriisi on johtanut siihen, että muissa maissa on hyväksytty toimia, jotka ovat täysin protektionistisia. Brasilia, Venäjä esimerkiksi siellä kansallisen tuotannon määrän pitää olla hyvin korkea, niin että voidaan osallistua näihin hankintoihin. Joten tässä tilanteessa, eh, kun meillä on nyt ehdotus, jolla vahven, vahvistetaan Euroopan asemaa neuvottelupöydissä tämän pyrkimys, mutta sitten kuitenkin tulee byrokraattista taakkaa, jota tulemme vain lisäämään sääntelemällä tätä asiaa. Se on ehkä pikkujuttu, samoin kuin nämä pikkujutut vaikutusten arvioinnissa. Ongelma on poliittinen. Kuten kaikki tietävät, neuvostossa on joitakin maita – jotka pitävät parempana, pitävät enemmän huolta itsestään ja pyrkivät välttämään sen, että Euroopan unioni hyväksyisi yhteisen kannan ollen, joka olisi varmasti paljon äh, hyödyllisempi, kun ajatellaan e, e, talouden elpymistä ja työllisyyden lisäämistä. Eihän työttömyys ole vain joidenkin maiden ongelma, vaan siitä on tullut yleinen ongelma – minä olen oikeusasioiden valiokunnassa siis lausunnon tekijänä, mutta olen sitä mieltä, että myös tämän valiokunnan on lähetettävä vahva viesti. Olen yhtä mieltä näistä varovaista sanoista Engeliltä koskien sitä, että IMKO-valiokunnalla ei ole suurta mahdollisuutta puuttua tekstiin, mutta uskon kyllä, että voitaisiin mahdollisesti tehdä tarkistuksia tai korjauksia niin, että meidän poliittinen kantamme olisi vahvempi, erityisesti koskien artiklaa 6. Ehkä vähän tiukempi määräys voitaisiin ottaa mukaan. Oikeusasioiden valiokunnassa otimme mukaan kaksi uutta elementtiä, joilla säännellään julkisia hankintoja riippumatta siitä, ovatko ne 5 miljoonan euron yllä vai alla – sen alapuolelle jäävät hankinnat. Niissä tapauksissa hankintaviranomainen voi sulkea pois tarjoukset, jotka tulevat kolmansista maista, ja jos taas, niin jos, varjon, jos arvo on yli 50, komission pitää arvioida, hyväksytäänkö tällaiset tarjoukset, mutta vaikka tarjoukset ovat epätavallisen alhaisia, olimme sitä mieltä, että olisi tiuke, tiukemmin tulkittava lainsäädäntöä ja näin ollen kirjallisesti olisi aina ilma, ilmoitettava muille hankintamenettelyyn osallistujille silloin, kun tarjous annetaan epätavallisen alhaisen tarjouksen tehneille palaamatta jo puhuttuihin asioihin par- parlamentin on lähetettävä selkeä poliittinen viesti sekä Euroopan sisälle että ulkopuolelle myös siksi, että voitaisiin ylittää tällaiset egoistiset lähestymistavat samoilta vanhoilta mailta, joista näinä tulevat. Euroopan unioni tarvitsee neuvotteluvälineitä, jotka olisivat vahvempia kansallisessa, kansallisilla neuvottelupöydillä ja joiden avulla EU pääsisi julkisten hankintojen neuvotteluihin vahvemmasta asemasta. Nyt meillä olisi täysin avoimet markkinat. Olisi toki väärin lähteä protektionistiseen suuntaan, mutta mutta ei, ei, ei voida ajatella, että avataan markkinoita sellaiseen suuntaan, jossa itse ollaan sulkemassa tai ei ole koskaan pidettykään avoimena. Omia markkinoita olisi todella vaikea kuvitella. Se, mitä olisi voitu tehdä, tehdä se on jo tehty. Kiitoksia. Um, but quite from the Commission because we haven't got much time. Niin, meillä on aika vähän aikaa, joten otetaan komissio ensin ja sitten herra Engel myöhemmin. Meillä ei todellakaan ole kovin paljon aikaa komission vastauksia varten. Olemme vähän myöhässä äänestysten takia. Täällä on Pierensi ja Jessen. En tiedä kumpi haluaa ensin puhua. Ehkä kauppa pääosastosta Jessen ensimmäisenä. Uh, chairman. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Äh, Eh, hyvä, että herra Baltahar tuli muistuttaneeksi meistä, meitä tämän ehdotuksen taustasta. Tämän muotoi, muotoili tämän, tämän äh, nykytilanteen, eli, eli, eli meillä nyt on nykyisin suuria ongelmia päästä, päästä ulkomaisille markkinoille, mikä on hyvä pitää kirkkana mielessä tämänkin keskustelun yhteydessä. Ymmärrän, että tässä aika käy niukille, mutta kuitenkin vaikka tulinkin vähän myöhässä. Uskoakseni, että tässä keskusteltiin parlamentin teettämään vaikutuksen arvioinnin, arviointiin. Tämähän on aika tiivis ja kattava asiakirja, mikä edellyttää huolellista perehtymistä siihen, eli se on vielä kesken. Mutta noin heti kärkeen kiinnittää huomiota tähän käsitteistön erilaisuuteen, poikkeavuuteen. Tämä onkin varmaan tärkeää ensin saada pois päiväjärjestyksestä ennen kuin sitten ryhdytään pohtimaan sitä sisältöä tarkemmin. Muutama sana näistä teknisistä seikoista ensin. Komission laatimissa, laatimassa vaikutuksen arvioinnissa yritimme, kuten parlamenttikin omassa selvityksessään myönsi, Totesimme, että äh, tältä saralta on hyvin vaikea saada täsmällistä tietoa johtuen siitä, että, että myöskin äh, erilaisten eri osapuolten lähestymistavat ovat eri ja käyttämät äh, menetelmät menettelytavat ovat samat, puhumattakaan sitten, kun ajatellaan pääsyä lähtöä näille kehittyville markkinoille. Mutta niinpä tarkastelimmekin tai pyrimmekin arvioimaan tätä tilannetta eh, kauppakumppaneiden myös sitoumusten eh, perusteella, siis se oikeudellisten sitoumusten perusteella, jossa on sitten eh, luvattu taata pääsy markkinoilla tietyille yrityksille tietyin edetyksiin. Tämä nyt ei suinkaan ole mikään ainutkertainen mm, lähestymistapa sieltä tulee puhelimesta taustahälyä, anteeksi, ei tätä nyt yliyön kehitelty toki. Tämä lähestymistapa on, on myöskin VTOn noudattama. Viitaan tässä kertomukseen, VTOn kertomuksella on tekoon vuodelta 2011, jossa arvioidaan uusien jäsenien, vaikutu, jäsenien vaikutuksesta VTOn julkisten hankintojen käytäntöihin, missä arvioidaan nimenomaan juuri näitä tähän mennessä sovittuja sitoumuksia, ja siinä tehdään selvä ero yhtäältä markkinoille pääsymahdollisuuksien ja markkinoille, markkinoille penetroitumisen tason välillä kun sen sijaan Euroopan parlamentin arviossa pohditaan vaan tätä markkinapenetraatiota – ja tässä on nyt muutama riski kyllä tähän tässä vaihtoehtoisessa lähestymistavassa. Samaisessa VTOn selvityksessä tarkasteltiin äh, erityisesti pari, pari, pari vuotta DG Martin tekemää tutkimusta, mikä on aika tärkeää muistaa silloin, kun ajatellaan tätä markkinoille pääsy äh, hyötyä, puntaroida pelkästään rajat ylittävän mm, myynnin kautta, eli kun yritykset pyrkivät EU-markkinoille ulkoapäin vaan että siinä samassa yhteydessä pitää ottaa huomioon myöskin sitten äh, esimerkiksi tytäryhtiöiden mm, kauppa, jossa ovat perustaneet niitä tänne EU-markkinoille. EUllahan on aika äh, avoin äh, investointipolitiikkaa ja useimmat yritykset, kun meidän hankintamarkkinoille osa, osallistuvat, nimenomaan aksessoivat meidän markkinoitamme näiden se ja filiaalinsa kautta. Ja se onkin ollut aika onnistunutta toimintaa ja se oli aika lailla hyvin vertailukelpoinen sen, siitä riippumatta, oliko sitä sitten ulkomaalainen tai tytäryhtiön kautta toimiva. Ja nyt yritetään pain, tässä painottaa, että tämä panee meidät aika eri linjalle kuin ne, eri viivalle kuin useimmat muut vertailukohdat. <clears throat> Kun tarkastelee tämän selvityksen tutkimuksen loppupäätelmiä, kun Euroopan parlamentin selvitystä on tehty, niin siellä tämä selvityksen tekijät katsoivat muun muassa, että, että markkinoiden avoimuuden heikkous esimerkiksi ajatellaan Kiinaa, Intiaa, Kiinaakin ja Venäjä, Monen mielestä tämä ei ole kovinkaan kannustava meistä se sitä paitsi myöskin kuvastaa valaisee sitä riskiä, mikä sisältyy pelkästään tähän markkinapenetraatioselvitykseen. Jos ajatellaan vaikka yhdys, yhdysvaltalaisten tutkimuksia näitä maiden, maiden suhteen, ovat aivan lähellä toisiaan, menevät aivan toiseen äärimmäisyyteen, toisen äärilaitaan eu verrattuna, EU-selvityksen selvityksen verrattuna. Eli pyrkivät nimenomaan lähinnä rajat ylittävien hankintojen kautta näille markkinoille päästä. Silloin tässä vähän menevät puurot ja vellit väistämättä äh, sekaisin, kun, kun penetraatio äh, ulottuvuutta vain arvioi, niin silloin äh, ajatellaan tätä rajat ylittävää toimia, kun sen sijaan sitten yritykset, jotka ovat jo etabloituneet EUn alueelle, ja koska, koska niitä pidetään EUn yrityksinä, eikä silloin enää puhuta mistään penetraatioasteesta ollenkaan. Eli, eli tästä laskelmasta jää aika, aika köntti huomioimatta, jos ajatellaan EU-markkinoiden aktiivisuutta näiden toimijoiden osalta. Ja esimerkiksi me, olemme, me voimme tämän VTOn tietenkin tutkimuksen mieluusti valiokunnan syynnettäväksi toimittaa. Se samain, miten, mitä tässä vaikutuksen arvioinnissa ehdotettiin, liittyy tähän kasvavaan, kasvaviin vaikeuksiin, kasvaville markkinoille pääsyyn liittyen. Se oli vähän paisuteltu sekin. Tässähän puhutaan, että, että, että, että eri mailla on valtavan paljon toisistaan poikkeavat äh, julkisia hankintoja koskevat hankkeet, äh, päätökset, järjestelmät. Että on kysymys paitsi tästä äh, lainsäädännöstä myöskin sen täytäntöönpanosta, joka vaihtelee maassa toiseen, niin kuin VTO totesi. Eli ei komissio tässä nyt ainoana näe pilviä tai varannalla, vaan kyllä aika monella muullakin taholla, muun muassa tässä VTOssa. Asiat nähdään samoin, samalla tavalla. Eli nämä ovat näitä meteo, metodologisia Eli tämä, ollaan vähän, puhutaan vähän eri asioista, jos ajatellaan näitä markkinoille pääsyä ja toisaalta sitten markkinoilla toimintaa, eli minkä, minkä verran ylipäätänsä saa markkinoita ikään kuin hollille, jos toimii tältä pohjalta jos halutaan täydellinen kuva, miten aktiivisia, täydellinen kuva siitä, miten aktiivisia ulkomaalaiset yritykset ovat, pitää ottaa myöskin nämä heidän tytäryhtiönsä mukaan tähän toimintaan. Ja siinäpä tämä, jär, tämä jyrkkä ero sitten meidän ja teidän selvitysten tänne välillä ilmenee. Eli sitten se, että pitää päästäkö, päästäkö yritys markkinoille, tai onko se siellä jo tavallaan mutkan kautta tytäryhtiönsä kanssa välityksellä nämä ovat niin lan, lan, lannistavia, että ei voida hyväksyä sitä, että Kiina ja, Kiina ja Venäjä ovat vastaavan, vastaavalla tavalla avoimia meille kuin toisinpäin. Tässä on nyt kyllä hiukan, ollaan hiukan väärällä, väärällä tiellä. Haluuko sinne kollega vielä jotain lyhyesti sanoa? Ole puheenjohtaja vaan muistuttaa siitä, että varmaan lähetätte tästä sitten meille vielä kirjallisen viestin, missä ovat tämä tutkimukset ja muut paremmin. Ja tämä vaan ihan lyhyesti ja suullisesti. Meidän pitää äkkiä päästä seuraavankin aiheeseen hiukan pureutumaan. Olkaa hyvä, lyhyesti. President, uh, just to, to confirm. Kiitoksia. Voin noin vahvistaa, että tässä yhteydessä on usein vaikea saada tietoa sisämarkkinoilta ja se on vielä vaikeampaa, kun halutaan saada hyvin selkeästi saatavilla olevaa tietoa laajemmasta yhteyksistä, erityisesti tilanteessa, jossa on mukana kolmannet maat. Tämä on syy sille, miksi joissakin asioissa tunnustamme, että emme voineet tehdä kunnollista arviointia tietyistä olosuhteista ja tilanteista. Kuitenkin olen sitä mieltä, että me saimme nyt tämän asiantuntijoiden tekemän vaikutusten arvioinnin parlamentista ja aika vähän aikaa sitten Intassa. Kyllä vielä katsotaan tätä uudelleen. Lisäksi minusta ei ole reilua sanoa, että kaikki asiantuntijoiden esittämät huomiot ovat aivan samankaltaisia. Jos tätä asiaa katsotaan tarkemmin, niin kyllä sieltä löytyy erilaisia arviointeja täältä ja sieltä. Sitten Engelin lausuntoluonnoksesta hän viittasi tarpeeseen toimia johton mukaisesti sen mukaan, mitä on neuvoteltu direktiivin tarkastelusta yhtäältä ja toisaalta minkälaisia vastaavuuslausekkeita voisi olla. Tämä on erittäin tärkeä seikka ja todella haluamme tämän ottaa huomioon. Um, well, I think we're virtually out of time now, so... No niin, nyt aika on kyllä loppu. En tiedä, Frank, halusitko lisätä jotakin? Two minutes, maybe, because I'm also... Yeah. Ehkäpä vain kaksi minuuttia. Minuutikin loppuu aika. Ja tatsikin ehkä. Arvostan sitä, mitä kollegat sanoivat. Saattaa se on järkevää harkita ehdotuksen lähettämistä takaisin, koska ei sitä paljon näitä tässä saavan irti. Eikö se näytä olevan ehdotus, joka tarjoisi paljon tulevaisuuden näkyviä. Katsotaan nyt, mitä kollegoilta tulee tarkistuksena. Ja jos se... Voidaanko tämä sitten ottaa ehdotuksena asiasta vastaavalle valiokunnalle? Mutta muuten Kiitos siitä, että yli, yleisellä tasolla hyväksytte sen, mitä olen yrittänyt tehdä. Right. Well, I mean, obviously we're very much... Hyvä. Selvästi mitä kiinnostaa paljon, mitä Intossa tapahtuu. Toivon, että saadaan ensi viikolla julkisiin hankintoihin myönteinen tu- tu- tulos ja sielläkin viimeiset tarkistukset on otettava huomioon. Tätä lausuntoa varten asi- mm, määräajat ja aikataulu näyttää siltä, että tarkistukset 11. heinäkuuta mennessä ja sitten siitä jatketaan eteenpäin. Ehkä siihen mennessä saadaan julkisista hankinnoista uutisia. Hyvä. Kiitoksia tästä. Kiitoksia myös komissiolle. Nyt mennään eteenpäin. Seuraava ja tämän kerran viimeinen. Meillä oli hyvin tiukka äänestyssessio tänä aamuna. Tässä vain kahdella hävittiin yhteisen eurooppalaisen kauppalain tukeminen ja eh, komissio haluaa nähdä päätöslausumamme äänestystulokset tältä, vu- tältä aamulta. Haluaisin pyytää, että Hans-Peter Mayer ja Evelyn Gebhardt kertoisivat tarkistuksistaan. Pyydän myös varjeesittelijöitä kommentoimaan aikaan vähän. Tiedän kyllä, että tästä on tulossa monimutkainen kiinnostava äänestys toivotan komissiosta tervetulleeksi edustajan, joka on täällä usein kanssamme, herra Stoidemeyer. Kreutzmann on täällä, Foxkin on tulossa, hän on tuolla AFKO-komiteassa ja hän on tulossa. Mistä nyt aloitetaan? Gebhard ja Mayer. Aloittaako Gebhard? Mehän sovimme, että aloitusvuoro vaihtuu. Edellisellä kerralla Hans Petter, nyt minä. Niin. Kompromissitarkistuksesta pitää keskustella tänään. Olemme pitäneet kokouksia varjoesittelijöiden kanssa. Jotkut olivat paikalla, eivät kaikki. Ja totesimme, että kahden periaatteellisen kannan välillä ei ole saatavissa kompromisseja aikaa, Joko noudatamme Mayerin erotusta tai Gebhardin, eikä niiden kahden erotuksen välillä ole oikeastaan kompromissimahdollisuutta, koska ne ovat niin kaukana toisistaan. Sen vuoksi kompromissiehdotuksia ei meillä ole tänään käsiteltävänä, koska ne eivät ole mahdollisia. Sitten kokouksessa keskusteltiin menettelytavasta, miten haluamme jatkaa eteenpäin. Ja tietysti Hans-Peter omasta puolestaan vielä valmistelee kompromissitarkistuksia muiden kanssa, kuten myös minä sitten taas muiden kanssa, jotka eivät ole vielä kuitenkin saatettu päätökseen kummallakaan puolella, niin että niitä emme voi esitellä tänään. Mutta Olemme tehneet periaatepäätöksen, nimittäin, että sen mukaan, kun tehdään suuntapäätös, suunnanvalintapäätös äänestyksen alussa, Nibler Weisgerber ehdotukset tietysti äänestetään ensin, jonka mukaan ei mitään asetusta eikä direktiiviä, ei mitään siis lähetetään takaisin komissioon. Me kuitenkin me lähdemme siitä, niin kuin enemmistösuhteet nyt näyttävät, että tämä ei saa enemmistöä, koska ei EPP, eikä liberaalit, eivätkä sosiaalidemokraatitkaan, miten, miltä muiden keskuudessa näyttää, niin et, en tiedä, mutta että näillä kolmella olisi plus, niin ei ole, sikäli kun pystyn arvioimaan. Sitten tehdään suuntavalinta, ja täytyykin tehdä, että Mayer vai Gebhardt, kumman linjaa mennään. Ja sitten sen mukaan, mikä tulos on, niin äh, tulee koko joukko tarkistuksia raukeamaan, tietysti riippuen siitä, että kumman järjestelmän mukaan mennään ja sitten sen mukaan merkitään äänestyslistaa. Sen jälkeen on tietysti koko joukko tarkistuksia, jotka on tuotu yhdestä järjestelmästä, mutta tietysti voidaan ottaa mukaan toiseen järjestelmään – Siinä olemme harkinneet, että onko sitten pitäisikö siinä työstää kompromissitarkistukset, mutta totesimme, että se olisi vain yksinkertaisesti liian monimutkaista. Ja sen vuoksi teemme sen suullisten tarkistusten muodossa siellä, missä tarpeen on, mutta että otetaan ne mukaan sinne äänestyslistaan, että kaikki tapahtuu avoimesti Ja sovimme sitten myös ryhmien kesken, paikalla olleiden kesken, että emme tule vastustamaan suullisia tarkistuksia. Kysymme vielä ryhmiltä, jotka ovat olleet paikalla, että sopiiko se heille, koska meillä ei kompromissitarkistuksia ole, niin sitten vastavuoroisesti Eli sovimme, ettei mitään työjärjestyskikkoja nyt sitten millään tavalla käytetä, koska se olisi kaikki aivan liian monimutkaista, vaan että avoimuudessa toimimme toistemme kanssa. Tämän verran nyt tällä erää halusin esittää. Ja jos tulee toive vielä keskustella sisällöistä, mitä en kuitenkaan tänään tekisi, kun on vähän aikaa, mutta jos Hans Petter tai joku muu äh, siitä aloittaa, niin minä tietysti sitten omaan äh, puheenvuoroni vielä pyytäisin myöhemmin, jos puhutaan sisällöstä. Good. Well, I think certainly um, I understand exactly ymmärrän täysin kantasi kompromissitarkistuksesta. Pitää vähän luovaa mielikuvitusta käyttää näissä äänestysluetteloissa, että katsotaan miten valiokunnan kannat menevät ja mitkä tarkistukset otetaan mukaan, mitä ei. Jotkut ovat horisontaalisia, jotka kattavat molemmat ehdotukset, mutta eiköhän tämä luonnistu. Herra Mayer. Ja dankeschön. Niin, kiitos. Tietysti ihan totta, mitä Evelin äsken totesi Eh, kun me, kun me lähdetään aluksi piti tällainen ö, eh, suunta valita, emmekä sitä oikein päässeet yksimielisyyteen siitä, että mitä tietä kulkisimme. Ihan, tota, puhuimme näistä suullisista muutosesityksistä, että niin oli siis oli tervetulleita. Siitä olemme sihteeristä lähet, lähettäneet ö, eh, postit. Tietysti olisivat, olisi vielä parempi, jos ne saataisiin sitten kirjallisina, ettei sit, tässä sitten mm, mutta tässä olisi äh, tällainen äh, sekä sitten suulliset ja kirjalliset yhdessä. Niin, tässä äh, minä olen työstänyt seitsemän kompromissivaihtoehtoa saksaksi toistaiseksi vasta, niin että mahdollisimman monta kollegaa saataisiin sama, samaan kelkkaan me, mehän teemme tässä, tässä, tässä vielä pidemmälle meneviä äh, ehdotuksia yksittäiskysymyksiä, eli tässä on hyvä saada tällaisia rajat ylittäviä kompromissiehdotuksia laatia. Kuusi suuntautuu tähän äh, tekstin äh, selvittämiseen, ei puutu siihen niin kuin tekstin sinään. Yksi on Revon ehdottama Eli hankittaisiin sitten syvällä menevämpiä instru, instrumentteja. Muut ovat sitten tällaisia tekstimuutoksia. Sen lisäksi omalla, omalta saraltani kerännyt yhteen näitä esimerkiksi raja, raja, rajauksia määritelmiin esimerkiksi siltä osin, mikä tulee mikä äh, tällainen äh, kuluttajan äh, etäsopimus, ja se täytyy sitten tarkkaan miettiä, mikä, mikä ovat nämä sitten online-sopimukset mitkä ovat tällaisia kuluttajan tilaussopimukset näin poispäin. Että onko edellytettävä, että siinä on tällainen, että tällainen henkilökohtainen sähköpostikeskustelu ei vielä riitä tilaukseksi. Siinä pitää tätä määritelmää vielä selkeyttää. Ja sitten meillä on kaksi blokkia tässä, niin kuin sanoin, todettu, todettu siltä, siitä ei ole nyt ulospääsyä. Äh mutta olen kuitenkin äh, äh, vakuuttunut siinä, että tämä, äh, tällä, tämä fakultatiivinen instrumentti on kaikkein paras mahdollisuus, vaihtoehto tässä se suojaa kuluttajia kaikkein parhaiten, ja nykylainsäädäntö ei, ei täydentämällä sinne parane kyllyt kuluttajan tilanteen aseman suojaamiseksi. Se saattaa ehkä vahvistaa kuluttajasemaa, mutta ei ota sitä eikä tätä sisämarkkinoiden avaamiseksi. Meidän sitä kautta pyrkiä sitten, sitten päästä käsiksi halvimpaan, kokonaistaloudellisimpaan tuotteeseen käsiksi, jos näitä kauppa suhteita ajatella. Eli miten sitten kauppa, tätä sisäkauppa, kauppaa voitaisiin eh, vapauttaa samalla kun vahvistaa kuluttajan suoja ja asemaa. Eh, jossakin tapauksessa on, on korkea kuluttajan suoja, mutta ei se kuitenkaan sitten ole kaikissa 28 jäsenmaassa samalla viivalla. Ja täytyy katsoa, että tämä on sitten järjellisellä tasolla, kun sitä sovelletaan. Ja viittaan tähän nyt vielä, tai mainitsen tähän nyt vielä, kun se aina on tällä kiistanalaisena ollut. Parlamentti on toistaiseksi selkeästi todennut, että tällainen fakultatiivinen väline 8.6.2011 vuodelta jo peräisin olevassa päätöksessä, ja siinä parlamentti edellyttää, että tällainen neljännen vaihtoehdon käyttöä silloin, kun on tällaista valinnaista instrumenteista kysymys. Sen asen, asetuksen kautta, millä täällä saadaan tämä perusasetus selvitetyksi, mutta semmoinen nyt sitten on tehty. Ja parlamentin katsoo, että tämä e, väline on mukana tässä työkalupakissa, että e, sitä voidaan täydentää sitten toimielinten välisellä sopimuksella, se on olennainen. Ja kohdassa kuusi parlamentti katsoo, että, että tällainen asetuksen kautta saadaan ainoa, ainoastaan riittävä oikeudellinen selvyys tähän asiaan ja se on, tässä todetaan, että, että jos Euroopan sopimusoikeuteen tehdään tällainen asetusteksti, jonka olisi sitten välittömästi voimassa yritys, yritysten keskinäisen tekemisessä, silloin, kun kuluttajan suojan taso nousisi. Ja ja toisaalta sitten ei myöskään edellyttäisi mitään ulkopuolisia kuluttajan suojaa tai kauppaoikeudellisia toimenpiteitä, mikä sitten kaiken kaikkiaan no, avaisi se markkinoita enempää. Ja siinä oli puhuja luetteli nämä äänestystuloksetkin, jotka olivat selvät luvut parlamentin silloisessa täysistunnossa kaksi vuotta sitten. Eli tätä välinettä siinä puolottiin vankasti. Haluaisinkin, että me siihen sitten rajoittuisimme. Nythän nämä tässä online-sopimukset ovat, ovat etusijalla siitä ja kahta kysymystäkään, mutta tämä väline nimenomaan näille nettikauppasopimuksille olisi hyvä pohja, koska nämä vaisivat markkinoita ja vahvistaisivat kuluttajan suojaa. Ja olisi kaiken kaikkiaan kuluttajan etujen mukaista monella tapaa. Um, I know Mrs. Gifford wanted to come in again, but I think Tiedän, että Gebhardo haluaa puhua, mutta tätä varjoesittelijät ensin ja ehkä, ehkä komissiolta lopuksi yhteenveto. Kreutzmann, tervetuloa Foxille. On hyvä, että hänen muistiinpanoja tarvitse kenenkään lukea. No niin, olkaa hyvä. Liberaalit tukevat edelleen 28. regiimiä. Mielestämme se on mielenkiintoinen kokeilu. Me olemme myös sitä mieltä, että ei rasiteta sitä liikaa, ladata siihen liikaa juttu, että sitä todellakin käytetään. Gebhardt sanoi, että sinne kuluttajan suojaa heikennetään, mutta jos tiedämme, että komissio ehdottaa kunnianhimoista ja me haluamme siihen vielä lisätä, mutta vaara on siinä, että tänään siitä liian voimakas, ettei sitä enää käytetäkään. Eli 28 regiimi, jota ei kukaan käytä, niin ei meillä ole intressiä etämyyntiä rajoittaa, koska sillä on tänään suuri lisäarvo. Me haluamme, jos sanotaan, että me haluamme tehdä jotain sisämarkkinoiden hyväksi kehittää niitä, sen vuoksi tuen kollega Majerin linjaa ja nähdään sitten, miten äänestyksessä menetellään. Ja päästään eteenpäin. Kiitos. Mr. Fox. Sitten herra Fox. Thank you, President. Sorry, just clearing something up. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat varmasti tietävät, että minä pidän parempana Rova Gebhardin lähestymistapaa tässä asiassa. Ja se johtuu siitä, että nykyisessä välineessä vaihtoehto, valinnainen väline tulee haittamaan sekä sisämarkkinoita että kuluttajasuojaa. Minä uskon, että meidän olisi varmistettava, että täytäntö pannaan kaikesta siitä lainsäädännöstä, josta on jo sovittu, kuten kuluttajaoikeusdirektiivi, niitä käytetään olemassa olevaa laillisia takeita koskevaa direktiiviä ja tarkastetaan vähimmäisharmonisointidirektiiviä Haluaisin esittää yhden kommentin, joka koskee vain UK. Se koskee tarkistuksia, jotka tein artiklaan 106. Haluaisin pyytää, että Rova Gotthard hyväksyisi ne. Pelkäänpä, että sekä hänen että Mayerin lähestymistapa jättäisi UK kuluttajat tilanteeseen, jossa heillä on vähemmän suojaa kuin mitä heillä on tällä hetkellä nykyisen EU-lain alla, ei vaan nykyisen UK-lain alla sopimus tehdään tietyssä ajassa, mikäli eh, tavara ei vastaa tiettyjä vaatimuksia. Tämä on tällainen lyhytaikainen hylkäämisoikeus. Sitten on myös kolmanteen osapuolen porastettava järjestelmä UK-lainsäädännössä, missä voidaan va- vaatia korjaamista tai tavaran korjaamista tai korvaamista tai vaatia oma osaa rahoista takaisin, mikäli tuote ei edelleenkään vastaa standardeja. Nämä ovat vaihtoehtoisia järjestelmiä ja kuluttaja saa valita, mitä järjestelmää käyttää. Olen tehnyt selväksi, että pidän parempana Gebhardin lähestymistapaa, mutta kumpi niistä sitten on valiokunnan hyväksymä. Haluaisin joka tapauksessa pitää kiinni siitä, että UK kuluttajien suoja ei alene. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, okay, well let's, uh, anybody else want? No niin, katsotaan onko muita. Kysytäänpä sitten Stademeyeriltä, mitä hän ajattelee. Vai hetkinen, haluatteko te vielä puhua valiokunnan puolesta? I'll give Evelyn the floor now then. Yeah, äh, äh, niin, kiitos. Äh, minä rajoitun tuossa aluksi selittämään sen, mitä, siihen mitä oli sovittu, mutta kollega jo avasit tämän vastakkaisenkin laatikon, haluaisin nyt sitten kertoa meille, jotka meitä, meitä seuraavat ja kuuntelevat tuolta webstreaming välityksellä näitä omiakin äh, huolenaiheita, niin aivan aluksi halusin tehdä aivan selväksi sen, että, että minä en missään nimessä halua, että, että äh, sisämarkkinoita avataan kuluttajien kustannuksella – minun mielestäni kaikkein tärkein tehtävä tässä yhteydessä on huolehtia siitä, että, että se korkea kuluttajasuojataso, joka on tällä hetkellä vallitsee jäsenmaissa ja Euroopan tasolla yleissummaankin, ei heikkene. Ja siksi voin todeta Hella Foxille suora en minä tietysti kaikkien maiden kuluttajalainsäädäntöä tunne yksityiskohtaisuuksiin, mutta ajatellaan, että vaikka tietenkin eri maissa on eri tasoja, mutta mutta millään, miten, mitenkään ei nyt Euroopan oikeuden, eurooppalaisen oikeuden kautta yritä, yritetä talloa jäsenmaiden käytäntö, oikeuskäytäntöjen varpaille. Tässä puhutaan tällaisista kokeista, niin kuin äsken Maija totesi, ei siinä kuluttajasuojaa sellaista siedä mitään tällaisia kokeiluja, vaan pitää pitää huoli siitä loppuun asti, että, että meillä vallitsee mahdollisimman korkea kuluttajan suojan taso. Ja herra Kreutzmann, tehän tiedätte sen hyvin, että voi pilata näiden välihuutojen taakse, että, että näitä äh, neuvottelut sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat heikommissa asemassa, häviävät nämä. Ja tietenkin tarvitaan tässä tällaista äh, äh, valinnaista vaihtoa, jossa kuluttajalle ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä nämä, kun se on aina heikommassa asemassa, jos hän jotain kauppaa todella haluaa hieroa. Mutta jos ajatellaan tätä ehdotusta sisällöllisesti, silloinhan me, silloinhan me tästä tulemme panneeksi siihen ostoskoriin myöskin kuluttajansuojan, eikä me sitä halua. Se on ihan, ihan vääränlainen poliittinen signaali maailmalle. Tässä on ihan kummallista esityksiä siitä tullut. Niin, tästä äänestyksestä vielä, mitä 2011 Euroopan parlamentissa täysistunnossa koettiin. Siihen haluan todeta. Tämä haluaisin, että oikeusasian valiokunnalle puntaroitaksi. Eli että tällaista tätä mm, päätöstä, parlamentin päätöstä on noudatettu ilman, että parlamentaarikot tietäisivät sitä sisältöä tarkemmin, koska muussa tapauksessa olisi tästä asiasta käyty hyvinkin tiukka keskustelu. Mutta jos äh, tähän, äh, tähän päätöslauselmaan viitataan, eikö se olisi sitten hyvä viitata koko päätöslauselmatekstiin saman tien, eikä, eikä tähän vain äh, yhteen eli eh, niitä 36 eh, pykälä siellä, eli vaatii komissiolta eh, yhteistyössä jäsenmaiden kanssa teettää tällaisen laatuselvityksen sen varmistamiseksi, onko tämä Euroopan, Euroopan kauppaoikeuden parissa tehdyt ehdotukset sitten asianmukaiset ja pyrkivät nostamaan, varantamaan kuluttajan suojaa, va, kuluttajan suojaa, parantamaan sisämarkkinoiden tilannetta ja kilpailukykyä. Eli tämä on tällainen, tässä meillä on oman yksikkömme laatimaa tekstiä ja todennut, että ei tämä juuri nimenomaan sori sitä vastaan. Tämä on aika järkevä selvitys siitä, mitä tulee esimerkiksi yritysten transaktiokustannuksien suitsimiseen, koska ei tässä ole mitään suunnitelmaa ylitäkään ole, eikä sen siltä osalta. Ja me olemme hyödyntäneet näitä tausta papereita, mutta jos ne eivät vastaa tätä todellisuutta, ei niistä sitten kannata ammentaa sen kummempaa. Siinä vaan todettiin, että että, että tässä että hyöty, hyöty kuluttajalle on minimaalinen, koska komission e, ehdottamat kustannusten lasku on vain 0,07 prosenttia. Se on ihan naurettavaa, ja se nyt kummemmin kilise kuluttajan kukkarossa. Tämä pitäisi sitten ottaa myöskin huomioon tietysti hyvä, että 2011 tämmöinen päätös tehtiin mutta se on todettu monen otteeseen omien yksiköiden toimesta, että, että se oli aika harhaanjohtavaa. Ja se on sitten se pohja, tämä peruste siihen, että ei tätä voida sitten minään käyttää perustana, jos ajatellaan tätä valinnaista järjestelmää. Jo tuolloinkin todettiin, että, että nimenomaan tässä oli komissio vähän harhateilla. Well, I don't, um, uh, uh, I'm, I'm following the debate with... Tämä on oikein kiinnostavaa, mutta en nyt halua aloittaa keskustelua uudelleen. Nyt puhutaan siitä, missä olemme näiden lausuntojen ja kompromissien kanssa. Myöhemmin voimme jatkaa tätä keskustelua mukaan lukien Kreutzmann. Teidän, hänenkin on päätettävä tukea koko tätä vai ei. Meillähän on tässä nyt kaksi linjaa valittavana jätetään se vähemmälle. Nyt haluaisin antaa muutaman minuutin Stademeijerille. Nyt on jo viittavalle puoli. Olen pahoillani, että ne meni vähän aikaa äänestyksissä. En tiedä, onko teillä jotakin erityistä sanottavaa tarkistuksista. En halua, että erityisesti perustelisitte kantaanne, olette, ollaan sitten olemme kyllä kuulleet sen monen kertaan, mutta näistä tarkistuksista, jotka, kai, jotka koskettaisivat tätä 28. järjestelmää, ehkä voisitte sitä kommentoida ennen kuin päätämme kokouksen tältä il- aamupäivältä ja ensi viikolla sitten jatketaan. All right, well, can we come back to that later? And I'll, you... Ehkä voimme siihenkin palata myöhemmin. Maerkin vielä saa mahdollisuuden tulla, mutta kun herra Stademeyer on vaivautunut paikalle asti, niin haluaisin antaa hänelle mahdollisuuden kommentoida tarkistuksessa, on kuitenkin kaikkein tärkein. Kiitos ähm, uh, äh, Kiitos puheenjohtaja. vain ristiriita on kysymys vapaaehtoisista välineistä vai direktiivistä. Ja minullahan oli mahdollisuus tätä jo aiemmin selvettää ja juuri tämä valinnainen luonne mahdollistaa sen, että kaikki voittavat, että yrityksillä on pienemmät transaktiokustannukset, liiketoimintakustannukset tuotteiden suhteen kautta Euroopan, ja sitten kuluttajalla on pienempien hintaan suurempi valinnanvara. Ja tästä tämän myötä olisi kuitenkin korkea suojan taso, tätä haluaisin painottaa, joka on korkeampi tai sama kuin mikä tahansa harmonisoitu EU-toimi, ja joka kokonaisuudessaan on samalla tasolla tai korkeampi kuin useimmissa jäsenvaltioissa, jotka eivät olisi harmonisoitu, jotka ylittävät vähimmäisharmonisointidirektiivin. Annamme yrityksille ja kuluttajille että tällä hetkellä ei ole. Se on positiivista sisämarkkinoille ja komissio seuraa hyvin mielenkiinnolla sisämarkkinavaliokunnan äänestystä, jota mä vedän tällä terää lyhyesti, kuten toivottu. Sitten hyvin lyhyet kommentit. Kreutzmann haluaa kovin esittää lyhyen kommentin. Eh, eh, täytyy aina puuttua, kun Gebhard puhuu pötyä. Saksalaiset myyvät eh, jotka ostavat niitä tuotteita Saksan lakien mukaan ja muut sitten englantilaisen lainsäädännön mukaan. Ja, ja, ja mitä silloin, mitä te päätöksiä tehtiinkin tuolla, nimenomaan Luxemburgissa voidaan aina rajat ylittävällä tavalla kauppoja testejä, sillä on mahdollisuus tuottaa, ostaa näitä laajoja markkinoilla olevia tuotteita. Ei kellään yhdenkään yrittäjällä ole pakko näitä, näitä tuotteitaan pitää kaupan näillä markkinoilla. Kun tässä äsken todettiin, että meillä on kuluttaja, kuluttajan suoja mahdollisimman korkealla tasolla, että saataisiin sitten tietysti jotain tukea sellaisille kuluttajille, jotka haluavat sinne kauppaa tällä tavalla käydä. Ja sinnehän kysymys sen parantamisessa, parantamisesta eikä heikentämisestä. Sitä nyt ole kukaan yrittänytkään sanoa. Niin, minä jo sanoin monen kertaan, että tässä olisi järkevää äh, tämä 20, äh, äh, ottaa huomioon vain siinä, että tehdään niin kuin tällaisille yrittäjille houkuttelevaksi tavaroitaan sitten tarjolla panna, eikä kuluttajan tähän tietenkään ole pakko niitä tavaraa ostaa. Voivat sitten Saksa, Saksan lakien mukana, äh, mukaan ostaa vaikka englannin markkinoilta. Ei tässä tarvita näitä 28 erilaista kuluttajasuoja lainsäädäntöä. No niin, nyt kun taas toistetaan näitä argumentteja, Barbari kuukautta sittenkin voisi olla, olisi voinut olla vähän kiihkeämpiä argumentteja. Silloin ne olivat aika, aika löysiä, mutta täällä nyt on kuultu näitä argumentteja kerta toisensa jälkeen. Maier, haluatteko sitten loppuhuomiot? Gebhard varmaan jo ne saikin annettua. Kun Gebhard aloitti, niin te saatte viimeisen sanan ja sitten päätämme lounasta varten. Hier zweimal äußern und das jetzt meine zweite Äußerung. Nur zwei Punkte. Evelyn, du sagtest... Ei pidä avaita sisämarkkinoita. Kuluttajan kustannuksella sanotaan, mutta ei se ole oikein, kun se ei ole totta, koska sisämarkkinoita avataan vain niin, sikäli jos kun on lisätarjouksia, eikä toinenkaan lause ole oikein. Hyvä, kuluttajan täytyy hyväksyä se, milloin hän haluaa ostaa. Ihan oikein, mutta vain ne asiat, joita hän muuten voisi ostaa. Ja se on se suurin ero meidän kahden välillä. Haluaisin mahdollistaa, että kuluttaja, joka oman maansa oikeuden mukaan ei voi ostaa, saa nyt tarjouksen, ehkäpä eurooppalaisen oikeuden mukaan, mutta voi kuitenkin ostaa. Sitähän ne voi tällä hetkellä tehdä. Ja tämä tarjottaisi siis markkinoiden laajentamista ei kuluttajien kustannuksella, vaan annetaan heille tarjous. Ja haluaisin painottaa, ettei tule sitä vaikutelmaa, että jos tulee eurooppalainen sopimusoikeus vaihtoehtoisesti käyttöön, niin ettei olisi enää kuluttajasuojaa. Ei se ole oikein, koska tämä lainsäädäntö edustaa korkeampaa kuluttajan suojaa kuin useissa jäsenvaltioissa. Eli me, vähän parempaa sisältökeskustelua. Well, we still have plenty of debates to come on this, I can see. No, tästä varmaankin puhetta vielä riittää. Äänestämme 8. heinäkuuta. Molemmat esittelijät varmasti tekevät tiivistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Suunnitellaan varmasti tätä harvinaisen monimutkaista äänestysluetteloa, mutta eiköhän se luovalla toiminnalla onnistu. Olen aivan varma siitä ja toivon, että Stadenmeijer on täällä todistamassa suurta tilaisuutta ja katsomassa, mitä tapahtuu. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että eiköhän meillä ole mahdollisuus keskustella tästä myös digitaalisten sisämarkkinoiden osalta siitä. On tullut kompromisseja toista valiokunnasta ja se on meille tärkeää. Haluaisin muistuttaa, että ne, jotka eivät ole aamulla paikalla, jurivaliokunnan ehdotus selkeästi tuki yhten sisämarkkinaa äh, äh, ehdotusta sillä täällä, se meni täällä oli vain kahdella vastaan ja kahdella tyhjällä. Tämän päivän tilanne todella oli, että se oli tässä valiokunnassa hyvin tiukka 9. heinäkuuta äänestämme tästä eri poliittisissa ryhmissä voi olla erilaisia näkemyksiä, kuka tietää. Tästähän on politiikassa kysymys. Tämä on oikein kiinnostavaa ja kiitän nyt molemmia, molempia esittelijöitä yhteistyöstä y- ystävällisesti ja hyvässä hengessä, vaikka he ovatkin eri mieltä. Siitäkin on kysymys politiikassa. Toivon, että nautitte keskustelusta myös siellä netin äärellä. Ja sitten jatkamme verkkoturvallisuudesta iltapäivällä. Meillä on kulmistilaisuus ja asiantuntijoita kaikkelta Euroopasta ja virasta ja muista muilta alueilta ja toimielimiltä, joten tervetuloa takaisin kello kolmelta viiteen asti. Toivon, että monet teistä ovat netin äärellä tai tässä salissa ja siihen asti mukava lounasta.